All right. Now there are a couple of announcements. Couple of announcements. Um, Muutama ilmoitusasia. Ja sitten tämän jälkeen etenemme esityslistan mukaisesti. Haluaisin ensimmäiseksi ilmoittaa, että niiden dramaattisten tapahtumien jälkeen, joita Kiovassa on esiintynyt nyt kun tapahtuvat kulkevat omalla painollaan. Siitä nyt vaikuttaa. Ja on hyvin tarkalleen tietää, vai hyvin vaikea tarkalleen tietää, mitä seuraamuksia mistäkin. Ja sen jälkeen kun Fyyle ja korkean tason edustajat ilmoittaneet, että matkastaan paikan päälle tapaamaan oppositiojohtajia, Herra Brock on lähtenyt jo Kiovaan ollakseen siellä huomenna jo paikan päällä. Tarkoituksena nyt on kumota ne ristiriitaiset lait, jotka hyväksyttiin 16. päivä tammikuuta. Samanaikaisesti komission jäsen Füle matkustaa paikan päälle tänään illalla ja korkea edustaja on ilmoittanut lähtevänsä keskiviikkona Kiovaan. Mitä eteläisellä naapurialueella Egyptissä tapahtuu, sitäkään ei pidä jättää huomiotta. Hyvin pian tulemme keskustelemaan ulkosuhdehallinnon edustajan kanssa mahdollisesta keskustelusta, joka koskisi poliittista kehitystä Egyptin suunnalla. Ja lopuksi Tunisian lähettilästä haluaisin onnitella siitä, että Tunisian perustuslaki eilisiltana allekirjoitettiin, vai oliko se tämän vuorokauden puolella. Ja herää Bukikio tulee puhumaan tästä asiasta myöhemmin tänään. Pukikicho, Pukikio tulee puhumaan tästä tänään myöhemmin. Suokaa anteeksi tämä nimen lausuminen. Joten herra Bukikio, joka on Venetsian komission puheenjohtaja, on tervetullut kokoukseemme ja hän aikoo nyt puhua poliittisesta siirtymävaiheesta, joka on meneillään Tunisiassa. Ohi hän aikoo puhua myöskin Turkin tilanteesta ja hän kertoo muutamin sanoin Libyassa valitsevassa tilanteessa niin ikään. Olkaa hyvä. Euh, merci beaucoup, monsieur le président. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Onnittelen teitä siitä, että valitsitte tämän päivän tätä Tunisia-asiaa varten. Tämä oli oikein osuva viime yönä. Kansan, Tunisian kansallinen perustuslaki ja säätävä neuvosto hyväksyi 200 puolesta, 12 vastaan, 4 tyhjää uuden Tunisian perustuslain puheen, Taka president Masuki puhui sitten tänään, että perustuslaki allekirjoitettiin tänään aamuna kello 11 alkaen. Minutkin kutsuttiin tuohon tilaisuuteen, mutta tuli mieluummin tänne teidän keskuuteenne Venetsian komission edustaja on nyt tällä hetkellä Tunisissa kuitenkin ja äh, mä haluaisin puhua kansallisen yhtenäisyyden symbolista. Puhemies puhui näistä ikuisista arvoista, vanguardistista arvoista. Tämä on menestys maalle ja myös demokratian yleisperiaatteiden takia olen aivan yhtä mieltä näistä sanoista, jotka on tänään lausuttu Tunisissa. Hyvää puheenjohtajaa ja hyvät eh, naiset ja herrat. Eh, vuonna 2011 maaliskuussa kävin ensimmäistä kertaa vallankumouksen jälkeen eh, Tunisiassa. Tapasin viranomaisia ja kansalaisyhteiskuntaa, tiedotusvälineitä ja monia muita tärkeitä henkilöitä oikeuden puolelta. Ja sattumoisin entinen Euroopan parlamentin puhemies Buzek, jota valitettavasti en näe tänään salissa, olisi mielelläni häntä tervehtinyt. Hänkin oli paikalla ja hän tarjosi dip- Euroopan unionin diplomaateille ja lähettiläille äh, illallisen ja oli minutkin kutsunut ystävällisesti. Sitten kesken aterian hän keksi järjestää tällaisen kyselyn tapaisen ja pyysi, että kukin osallistuja antaisi arvosanan sille, minkälaisia mahdollisuuksia he näkivät Tunisian demokratisointiprosessille. Ja valitettavasti hän aloitti minusta. Minä olin siis ensimmäisenä on täynnä optimismia vielä. Sen jälkeen, kun olin tutustunut tilanteeseen, olin varovainen ja sanoin, että arvioin, että 70 äh, mahdollisuudet olisivat Olin ainoa. Kaikki muut lähettilät antoivat tämän jälkeen arvosanansa, jotka olivat yhden ja viiden välillä. Olin kyllä aika kiusaantunut tästä kun jouduin tämän aloittamaan, niin ajattelin, että olin ehkä liian optimisti optimisti ja liian innostunut, mutta nyt tänä päivänä voin olla tyytyväinen, että koska optimismini osui oikean, haluaisin vielä onnitella suurlähettilästä ja hänen kauttaan Tunisian kansaa. Nyt hieman tästä perustuslaista, joka on juuri hyväksytty ja tänään allekirjoitettu. Aloitetaanpa ensinnäkin laadintaprosessista. Uuden perustuslain laatiminen annettiin perustuslakia säätävälle neuvostolle, joka oli valittu. Ja se noudatti tällaista valkoisen paperin tekniikkaa, tyhjän pöydän tekniikkaa. Se olisi toki voinut myöskin hyödyntää Ben Jafarin äh, komission laatimaa tekstiä, mutta mieluummin se kuitenkin aloitti aivan tyhjältä pöydältä. Kansalaisyhteiskunta oli laajasti mukana julkisissa keskusteluissa ja hyvin paljon oikeudellisia pohdintoja tähän sisältyi. Ehkä aivan alusta asti ei tällaista avoimuutta näkynyt, mutta loppujen lopuksi kyllä nähtiin, että kansainvälisiin asiantuntijoihin ja Venetsian komission suhtauduttiin hyvin avoimesti. Tämä menettely johti todellisiin edistysaskeleihin eh, sisällön puolesta 2011-2012 Venetsian Komissio ja nämä kuusi asiantuntijaa tästä neuvostosta puhuivat vielä sarjasta oikeuden lähteenä. Puhuttiin vielä kuoleman ratka- ra- rangaistuksesta, puhuttiin naisten ja miesten täydentävyydestä, puhuttiin vielä kaiken tyyppisen Israelin suhteiden normalisoinnin kriminalisoinnista ja niin edelleen. Vuonna 2013 useiden ideologisten ja käytännöllisten joskus hyvinkin arhakaiden keskustelujen jälkeen kävi niin, että mikään näistä käsitteistä ei jäänyt täys, perustuslakiin hel, hel, heinäkuussa 2013 Benjaharin eh, kannanotin jälkeen annoimme virallisen kantamme neuvostolle koskien silloin voimassa olevaa perustuslakia, ja tämä kanta meni perustuslakia säätävän neuvoston jäsenten tarkasteltavaksi. Ja suuri, suuri, eli hyvin, hyvin suuri osa suosituksistamme otettiin, otettiin mukaan. Uusi perustuslaki on myös sellainen, jonka kansaan on sisäistettävä. Siinä ei pidä vain julistaa perusoikeuksista ja järjestää eri valtion toimielinten välisiä suhteita, vaan sen pitäisi pystyä inspiroimaan kansaa ja saada kansa tuntemaan kuuluvansa tähän projektiin. Se pitäisi tuntua siltä, että perustuslaki on olennainen osa tätä järjestelmää eikä vain proteesi uudessa aspektissa heijastellaan niitä pyrkimyksiä ja sitoumuksia, mitä Tunisian kansalla on. Ja se antaa toivoa sille, että, kun, että kansa todella tuntee olevansa sitoutunut tähän uuteen perustuslakiin. Sitten kuinka kauan tähän meni? Kolme vuotta tätä haudottiin. Oliko se liian pitkä aika? Kuten tiedätte, paljon määräaikoja oli ja meni ja useaan kertaan minulla oli mahdollisuus todeta, että tarvitaan perustuslaki, mutta sen on oltava hyvä. On käytettävä niin paljon aikaa kuin tarvitaan ilman turhaa viivettelyä, mutta tuloksen on oltava hyvä. Ja loppujen lopuksi voin todeta, että no ehkä kolme vuotta on aika pitkä, mutta se tähän nyt tarvittiin. Aika meni paljon myös johtuen muista syistä. Se, että perustuslakisäätävällä neuvostolla ei ollut ainoastaan tätä tehtävää, vaan myös lainsäädännöllisiä tehtäviä, joten sen piti säätää monen alueen lakeja samaan aikaan ja siksi kesti kauan ennen kuin saatiin sisäinen työjärjestyskään valmiiksi ja loppujen lopuksi tämä neuvosto paneutui tähän päätehtäväänsä hieman viiveellä. Myös poliittisia jarruja löytyi, vähän tragedioitakin, iskuja, jotka hidastivat prosessia. Sitten perustuslain sisällöstä menen tässä vähän tilanteen edelle, koska siihen tehtiin muutoksia vielä eilisiltana, joten en aivan tunne lopullista tekstiä, mutta, su, mutta kaiken kaikkiaan voidaan olla tyytyväisiä perustuslain sisältöön. Ensinnäkin kyseessä on siviilivaltio, siviililuonteinen valtio, joka perustuu kansalaisuudelle, kansan halu, tahdolle ja oikeuden oikeusvaltiolle. Tätä ei voida muuttaa. Islam on Tunisian uskonto Tämä on paljon parempi sanamuoto kuin, että islam on valtion uskonto. Loppujen lopuksi perustuslakien sääntävä neuvosto otti Burgivan eh, sanamuodon vuodelta 1955 perustuslaista, jossa sanottiin, että, eh, josta sanottiin, että se on edistänyt maallistumista Tunisiassa. Tämä on minusta hyvä edistysaskel. Sitten hyvin korkea perusoikeuksien suoja. Perustuslaissa suurin osa kansainvälisten sopimusten hyväksymistä perusoikeuksista taataan, kuten kokoutumisen, poliittisen ilmaisun ja muun tällaisen vapaus. Ja Venetsian komission mukaisesti on todettu, että kaikki perusoikeuksien rajoitukset, niiden on oltava perusteltu tarpeellisia demokraattisessa järjestelmässä. Tämä on hyvä asia myöskin. Sitten laillisuus on kansalaisten velvoitte ja se on taattava kaikille ilman syrjintää, ilman minkäänlaista syrjintää. On myös todettu, että ja valtio pyrkii takaamaan naisten edustuksen valituissa elimissä. Naisten ja miesten tasa-arvo taataan myös, mutta tähän on lauseke, mitä, mistä on varmaan, onko se nyt vielä voimaan. Se on hieman rajoittava. Se saattaa vielä olla mukana perustuslaissa, mutta ei se ole kovin suuri juttu, koska lausekkeessa todetaan, että on tas, tasa-arvoa noudatetaan eri tehtävien noudattamisessa, mutta voimme olla varmoja siitä, että naisten ja miesten välinen tasa-arvo on taattu. Sitten uskonnon, oman tunnon ja, ja uskomuksen toteuttamisen vapaus on myös taattu sen sijaan, että olisi ollut yksilön ajatuksen vapaus, joka olisi ollut paremmin. Sitten puolipresidentiaalinen järjestelmä. Presidentti kahdella kierroksella suorassa vaaleissa hyväksytään viideksi vuoksi, aivan kuten parlamenttikin. Tämä on erittäin hyvä, koska näin voidaan välttää mahdolliset auktoritääriset ylilyönnit. Presidentti nimitetään vaalituloksen tuloksen mukaisesti ja se, hän vastaa parlamentille toiminnastaan. Presidentin toimivaltuudet ovat melkoiset. Hän on vastuussa ulkopolitiikasta, puolustuksesta ja kansallisesta turvallisuudesta, joten saattaa olla toimivaltaristiriitoja äh, ristiriitoja presidentin ja pääministerin välillä, mutta oli miten oli. Mm, tulee olemaan myös perustuslaillinen tuomioistuin perustuslain mukaisesti. Sen on oltava puolueeton ja se mahdollisesti sitten tulee käsittelemään tällaiset eturistiriidat pääministerin ja presidentin välillä tuomiovallan itsenäisyys. Tämä on hyvin ristiriitainen perustuslakiluonnoksessa. Puhutaan puolueettomuudesta ja koskemattomuudesta tuomareiden, tuomareiden kohdassa, kohdalla ja tuomareiden irtisanomiskielon siinä otetaan mukaan myös tällainen tuomarien korkein elin, mikä on erittäin hyvä asia. Se vastaa kansainvälisiä standardeja ja siinä päättävä valta on eh, tuomareiden enemmistö, mutta tämä ei ole vielä riittävä. Yksi perustuslakia säätävän neuvoston tärkeimmistä tehtävistä parlamenttivaalienkin jälkeen tulee olemaan syvällinen oikeusjärjestelmän uudistusprosessi. Perustuslaki tulee astumaan pikkuhiljaa voimaan sitä mukaan, kun täytäntöönpano säännökset on valmisteltu ja hyväksytty. Perustuslakia säätävä neuvosto sillä välin käyttää vielä lainsäädäntövaltaa seuraaviin vaaleihin asti. Perustuslain mukaan vaalit pitäisi järjestää neljä kuukautta sen jälkeen, kun perustuslaki on astunut voimaan. Mutta luultavastikin ne pidetään syksyn alkupuolella. Tämä on oikein hyvä asia, jos ne saadaan pidettyä ennen tämän vuoden loppua. Hanucci-puolueen puheenjohtaja on jo ilmoittanut, että he haluaisivat vaalit kesä- ja lokakuun välillä. Olen sitä mieltä, että mikäli että muutkin puolueet näin ajattelevat, joten voimme toivoa, että vaalit pidettäisiin aika piankin tänä vuonna. Vaalilaista Tänä aamuna sanottiin, että, ne, että, sitä, että se laaditaan tulevien kuuden viikon aikana. No se ei ole ehkä kovin realistinen, mutta aika hyviä äh, vaalilakiluonnoksia on jo pöydälle, joten aika nopeasti tämä prosessi sujuu. Keskusvaali lautakunta on perustettu lopulta yhdeksän jäsentä on jo valittu. Jaffa sanoi pari tuntia sitten puheensa lopussa, että tämä työ ei ole vielä päättynyt, on vahvistettava demokraattiset oikeudet ja periaatteet, talous tulee olemaan prioriteettina, samoin kuin markkinoiden avaaminen, on rakennettava demokraattiset instituutiot ja taisteltava Tunisian kehityksen puolesta. Hyvä puheenjohtaja, voinpa luulla, että tänä päivänä voidaan sanoa, että me todella uskomme ja tuemme Tunisian malliin se sietäisi viedä muillekin alueen maille. Kiitoksia. Oui, je peux, je peux, je peux continuer. Euh, Kenties voin nyt jatkaa samalla. Euh, du 7 au 9 janvier. Euh, voin jatkaa Liban tilanteesta 9. tammikuuta. Vierailun paikan päällä tilanne erittäin huolestuttava. Kongressi, eli Liban parlamentti, joka ei ole voinut saada kansan luottamusta. On vaikeassa tilanteessa pääministeri zainan ei nauti kansan luottamusta. Ja merkittävä puolue kongressissa on samassa tilanteessa. Tilanne on erittäin epävakaa. Kun olin paikan päällä, kongressin kokouksessa käsiteltiin kolmea kysymystä. Ensinnäkin sitä, pitäisikö kongressin päättää toimikautensa 7. helmikuuta. Minkäänlaista perustajista, julistusta tai tekstiä ei ole tämän taustaksi. Kongressilla on tiettyjä tehtäviä, joille on annettu tiettyjä aikarajoja, mutta 7. helmikuuta on päivämäärä, josta on keskusteltu, mutta ilmeisesti kongressi jatkaa. Toistaiseksi yksikään poliittinen ryhmittymä ei ole saanut riittävästi kerättyä ääniä sen taakse, että epäluottamuslause olisi voitu antaa. Peruslaillinen komissio aiotaan pystyttää. 60 jäsentä on tehnyt työtään, työn saatu päätökseen ja mikäli kaikki sujuu hyvin, mikäli mitään esteitä ei ilmene tai epävakaus pahene helmikuun loppupuolella tuo komissio työnsä päätökseen. Se on paljon pienempi, suppeampi kuin perustuslaillinen komissio. Sillä ei ole lainsäädännön tehtävää, lainsäädännön tehtävää ja se tarkastaa pelkästään perustuslaillisia kysymyksiä. Se on tehnyt työtään ja olemme olleet valmiita auttamaan sen työtä vähemmistöongelmat, tuorekit ja muut vähemmistöt vaativat sitä, että vähemmistöt pääsevät mukaan laatimaan peruslakia ja että vähemmistö kirjoitetaan viralliseksi kieleksi. Tulevaisuudessa vesi voidaan ratkaista, koska kieli on erittäin merkittävä kysymys ja muutkin vähemmistön oikeudet ovat vielä tärkeämpiä. Oikeus koulutusta, oikeuskulttuuriin, oikeus radio, televisio, lähetyksiin ja niin poispäin. Nyt me olemme paras takuu siitä, että vähemmistön oikeuksia kunnioitetaan Libyassa. Toivoa voi, että tilanne tulee kehittymään myönteisen suuntaan Turkista. Niin ikään minulla on hyviä uutisia. Olemme kaikki olleet erittäin huolissamme siitä suunnasta, johon hallitus on vienyt asioita, kun se hyväksyi lain, joka koskee tuomioistuimen tuomareiden ja syyttäjien asemaa. Tämä on merkittävä taka-askel suhteessa siihen, mitä vuonna 2010 saatiin perustuslaisen paketin yhteydessä aikaan. Minä itse ja Venetsian komissio, me olemme ilmoittaneet, että olemme tyytyväisiä vuonna 2010 kehitykseen. Tuomioistuimen kohdalla tehty muutos ja syyttäjien ja tuomareiden asemaa koskeva uudistus oli menossa hyvään suuntaan. Tuolloin vielä tuosta ajasta eteenpäin vielä pari vuotta sitten ministeri Ergin ei ollut koskaan toiminut tuon neuvoston puheenjohtajan paitsi kerran. Hän aina pidettäytyy tästä toimesta. Hänen tehtävänsä oli tässä neuvostossa pikemminkin muodollinen. Oikeusministeri olisi voinut ottaa paljon enemmänkin valtaa itselleen, mutta hän toimii tässä suhteessa hyvin virallisena tai muodollisena johtajana vain kansalliskokouksen puheenjohtaja tai puhemies ilmoitti parisen päivää sitten, että keskustelu tästä kysymyksestä tuomioiden, tuomareiden ja syyttäjien neuvostoa koskeva keskustelu oli siis saatu päätöksen. Oppositio ja muut poliittiset voimat olivat vaatineet uudistuksia, pidemmän aikavälin uudistuksia, joten nähtäväksi jää, mitä tästä seuraa, mutta nyt tästä, tämä vaara on nyt saatu vaimennettua. Kiitoksia. And I would say, you know, that uh, we have a lot of information and Olemme saaneet hyvin paljon tietoa tästä teidän puheenvuorostaan. on erittäin uutta, tuoretta tietoa. Kiitos siitä. Meidän täytyy saada tämä keskustelu päätökseen tasan kello 16, joten pyydän, että kaikki puhujat, jotka ovat puhujalistalla, niin pidättäytyvät puolentoista minuutin puheaikaan, eivätkä puhu, puhu pidempään. Herra Salafranka ensimmäisenä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä Venetsian komission puheenjohtaja. Kiitoksia työstä, jota teette ainoastaan arabikevään maissa, vaan myös muissa maissa, kuten Ukrainassa. Tiedän, että olette sielläkin antaneet oman panoksenne, vaikka Niin, puheenjohtaja, voisitteko pysäyttää kelloni? Puheaikakelloni. Niin halusin vain kiittää teitä työstä, jota olette tehneet arabikevään maissa ja muissakin maissa, joissa meillä on vaikeuksia ja joissa on demokraattisia siirtymäprosesseja. Haluaisin kiittää työstänne myös Ukrainassa. Kuten sanoitte oikein hienosti, kun perustuslaki kysymys Tunisiassa – kaikista vaikeuksista huolimatta on johtanut hyvään tulokseen. Sanoitte puheenvuorossanne, että on varmaa, että tänä vuonna pidetään vaalit. Haluaisin tietää, millainen tiekartta tässä vaaliprosessissa on, kuinka vaalit järjestetään, onko teillä ajatuksia päivämäärästä vai onko perustuslakia säätävä neuvosto järjestämässä näitä vaaleja. Olemme panneet merkille edistysaskeleita eh, Libyassakin. En tiedä, onko tämä tämän keskustelun aiheena puheenjohtaja, mutta haluaisin tietää, millä tavalla te arvioitte kokemuksestanne käsiin Venetsian komission puheenjohtajana tätä viimeisintä Egyptissä hyväksyttyä perustuslaista tekstiä. Olet, uskotteko niin kuin mekin, että se on parannus verrattuna aikaisempaan perustuslakiin? Meillä olisi oikein hyödyllistä tietää, kuinka arvioitte tämän asian teidän taholtanne ja, voi, ja vois, jos voisitte myöskin arvioida maan tapahtumia, niistä olisi paljon hyötyä. Kiitoksia. No, Mrs. Go- Kiitoksia edustaja Gomes. Puolitoista minuuttia. On kovin ilahduttavaa nähdä teitä täällä, puheenjohtaja Bukikio. Haluaisin pyytää teitä lisätietoa tietystä Tunisian perustuslain oleellisista kohdista. Nimittäin Millä tavalla on muotoiltu sanamuodot, jotka koskevat sharian roolia? Olisi mielenkiintoista kuulla, mikä ratkaisu Tunisiassa on otettu asiaan. Ja jos olette sitä mieltä, että tämä todellakin vahvistaa oikeuslaitoksen itsenäisyyttä. Ja lopuksi sen pohjalta, mitä olen lukenut, niin kun puhutaan kansainvälisten yleissopimusten noudattamisesta, niin sanamuoto ei siinä suhteessa välttämättä ole oikein hyvä, kun sanotaan, että olettaen, ettei se riko perustuslakia vastaan. Jos se näin on, niin kyllähän se saattaa olla aika huono ennakkotapaus ja sallii kaiken näköiset tulkinnat oikeuslaitokselle. Mutta kuten totesitte, tämä mielestäni on hyvä kehitys. Ja olen myös kovin huolissani. Kävin siellä marraskuussa. Minun mielestäni turvallisuudessa on ongelma. Niin haluaisin tietää myös Egyptistä ja Turkista. Onko se, että tuota uhkava lainsäädäntö ei hyväksytty, niin onko teillä mitään lisätietoa niistä uhkista, jotka saattavat kohdistua oikeusjärjestelmän puheenjohtaja. Kiitoksia edustaja Duff. Chairman, good afternoon. Um... Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Minusta oli ilahduttavaa kuulla, että Turkin lainsäädäntöprosessi on ei jatku uuden lainsäädännön puitteissa, joka koskee syyttäjiä ja tuomareita, mutta eh, en usko, että tässä kuitenkaan ketään joudutaan harhaan sen suhteen, etteikö Turkissa olisi merkittävä valtion kriisi käsillä. Nyt ollaan päästy siihen tilanteeseen, että ollaan rikkomassa Kööpenhaminan kriteereitä vastaan koska ei ymmärretä eri voimien erottamisen merkitystä. Sillä niitä on mahdollista tehdä rikkomatta noita kriteereitä. Pääministeri Erdogan kävi Brysselissä viime viikolla – puhui lievemmin ja paremmin, käytti parempaa retoriikkaa kuin aiemmin, mutta samalla hän kuitenkin antoi potkuja tuomareille ja syyttäjille Turkilla, Turkissa hyvin laillakin mittakaavalla ja hälyttävällä sellaisella. Kysymykseni siitä syystä on se, että oletteko sitä mieltä, että Chichek on valmis sitoutumaan Venetsian komission, kun pyritään parantamaan tätä lainsäädäntöä. Mrs. Benarab Atu. Kiitos. Sitten Benarab Atu. Merci. Euh. Kiitoksia. Kuten kollegani, minäkin haluaisin onnitella tunisialaisia tästä perustuslakityöstä. Tämä oli vaikea tehtävä, mutta uskon, että se on todella onnistunut. Haluaisin tervehtiä tunnisiaan kansaa ja äh, onnitella tästä älykkäästä rohkeasta työstä. Kysymykseni koskevat Magrebin maita lähinnä. Ensimmäinen kysymykseni koskee yhteiskunnallisia oikeuksia, sosiaalisia oikeuksia. Onko Tunisian perustuslaissa mainittu nämä sosiaaliset oikeudet Quand on voit ce qui se passe et, et comment, euh, euh Tämä on hyvin tärkeä asia, kun katsotaan mitä tapahtuu, miten äh, sosiaalisia kysymyksiä äh, ääriliikkeet käyttävät päästäkseen valtaan. Tämä on tärkeä asia. Onko sitä jotakin perustuslaissa? Benjahar on maininnut, että olisi avattava markkinat. Voiko Tunisia tehdä saman virheen kuin Eurooppa, eli niin, että lähdetään talousliberaalille linjalle. Tämä huolestuttaa minua aika lailla. Sitten Magrebin maiden unioni. Tiedän, että eh, herra Marsuki halusi tällaisen unionin panna alulle. Siinä ei kuitenkaan onnistunut, koska Marokko ja Algeria ovat tärkeitä toimijoita. Ja Algerian osalta vuosi 2014 tulee olemaan ratkaiseva. Siellä on presidenttivaalit. Haluaisin tietää, miten arvioitte Algerian tilannetta, kuinka, millaisia mahdollisuuksia tällaiselle yhdentymiselle on. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Galer seuraavana, joka on entinen Tunisen asioiden päätarkkailija. Kiitos puheenjohtaja. Juuri tässä ominaisuudessani halusin selkeästi kertoa, miten iloinen ja helpottunut olen siitä, että loppuun lopuksi päästiin hyvään tulokseen. Viime kuukausien aikana joskus heräsi sellainen mielikuva, että koko tämä prosessi saattaisi suistua sivuraiteilleen, mutta järki viime kädessä kuitenkin voitti. Ja se lopputulos, joka tänä päivänä nähtävissä on erittäin hyvä lopputulos Tunisian kannalta. Voimme onnitella teitä siitä. Uskon kuitenkin, että meidän pitäisi osittain onnitella myöskin itseämme, koska ilman Eurooppaa, tässä ei olisi onnistunut, Eurooppaa esitti monia hyviä panoksia ja Venetsian komissio teki erilaista työtä Euroopalle tässä myötävaikuttamassa työn tulosten aikaansaamiseen. Moissakin suhteessa Venetsian komissio auttoi asiaa. Meillä on tällainen luotsaava komitea, joka oli myötävaikuttamassa auttamassa tätä prosessia myöskin taloudellisesti antamassa apuaan. Tämä mahdollisti sen, että työ saatiin tehtyä ja panoksia tuli ulkopuoltakin käsin. Sitten nyt vauhti kiihtyy ennen seuraavia vaaleja. Onko teillä sellainen mielikuva, että vaalilautakunnan, eli ISIN suorittamat valmistelut ovat jo siinä määrin oikeilla raiteillaan, että pikapuoliin voidaan vaalit myöskin järjestää aikamoisten mukaan. Entä sitten oppositio, ne osapuolet, jotka eivät ole mukana tässä peruslakia säätävässä komiteassa, ovatko hekin myöskin valmiita tukemaan tätä edistysprosessia? Kiitoksia, Rova Tikkeiser. Seuraavana. Merci, monsieur. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Puheenjohtaja Bukikio, kiitoksia tästä teidän alustuksestanne. Ja on totta, että nämä uutiset, joita Tunisesta nyt tulee, ovat kyllä kovin optimistisia. Suhteessa siihen maan, joka oli ensimmäistä joukossa arabikevässä Minut kutsuttiin tähän perustavaltuisen kokoukseen parlamentissa ja silloin siellä selkeästi oli vielä tällaista vallankumoushenkeä ja innokkuutta ilmassa. Mutta nyt kysymykseni pikemminkin koskee sitä, mitkä maat eivät ole onnistuneet tässä. Ja kun Morsi käynnistyy perustuslakihankkeensa. Ja kun nyt jo nähdään aivan selkeästi, että tuo perustuslakisuunnitelma ei täytä demokraattisia kriteereitä, niin kun olen keskustellut asiasta ihmisoikeus järjestöjen kanssa Kairossa, niin kysyin siitä komission jäseneltä, että eikö voitaisi mm, jollakin tapaa varoittaa tai lähettää tietty viesti siitä, että tässä on vaara olemassa. Vaikutti, että Euroopan unionin on vaikea puuttua tällaiseen perustuslakiprosessiin, joka loppujen lopuksi kuuluu kansalaisille. Eli missä me nyt olemme tällaisessa kohdassa? Kansainvälinen yhteisö on voimaton – Egyptihan on jatkanut omalla linjallaan ja mikä on meidän liikkumavaramme silloin, kun nähdään, että ö, juna on menossa raiteiltaan. Mistä? Kiitoksia. Sitten edustaja Kirilov. Thank you, Chairman. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Olen pahoillani, että tulin hieman myöhässä kokoukseen. Saattaa olla, että kysymykseen jo vastattiin, mutta Turkin suhteen tilanne on mielenkiintoinen. Mielenkiintoista kuulla teidän näkemyksenne, herra Bukikio. Siitä suuresta vaikutusvallasta, joka on ollut valtapuolella oikeuslaitoksen suhteen. Viime aikoina on havaittu, kuinka presidentti ja hänen vaikutusvaltaansa, joka on erittäin syvälle juurtunut myöskin armeijan piirissä, on johtanut sanotaanko myönteistä kehitystä, mutta miten näette tilanteen kehittyvän tästä eteenpäin? Vaikuttaa siltä, että viimeaikainen kehityskulku antaa syyttää optimismiin sen osalta, mitä nyt maassa aiotaan tehdä. Ja tämä sama liikehdintä tai liike, joka on pyrkinyt samana aikana uudistuksia, on ollut näiden tapahtumien takana. Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous ja Venetsian komissio ovat erittäin suuressa arvossa Euroopan parlamentissakin. Se on lisännyt erittäin suurella hienolla tavalla Euroopan neuvoston työn näkyvyyttä. Vastavuoroinen yhteistyö ja yhteisymmärrys on myötävaikunut siihen, että myönteistä tulosta on saatu aikaan ja kiitoksia siitä. Kiitoksia. Nyt on teidän vuoronne vastata. Olkaa hyvä. Merci, euh, mesdames, messieurs, pour... Euh, kiitoksia, hyvät naiset ja herrat, kaikista näistä kysymyksistä. Ryhmittelen niitä hieman vaaliprosessista. Uudessa perustuslaissa on artikla, muistaakseni se on artiklasta 48.3, jonka mukaan vaalit on pidettävä neljä kuukautta sen jälkeen, kun perustuslaki on astunut voimaan, ja sehän astui voimaan tänään. Taiska, taikka ei ennen kuin vasta kolme kuuka- neljä kuukautta myöhemmin, eli on odotettava neljä kuukautta. Olen sitä mieltä, että jos jatketaan tällaisessa konsensushengessä ja kansallisen yhtenäisyyden hengessä ja poliittisten puolueiden vastuuntuntoisuuden hengessä, niin kuin nyt on tapahtunut, niin luulen, että vaalit onnistuvat syksyyn mennessä tai ennen vuoden loppua joka tapauksessa, ja tämä on tärkeää. Tämä on viimeinen tekijä valtionvakauden puolesta. Uudet vaalit, uusi parlamentti, uusi presidentti uuden perustuslain pohjalta kuten tekin tiedätte, herra Galer. Lors des premières élections euh, en Tunisie. Tämä vaalilautakunta on hyvin toiminut Tunisiassa ja uskon, että jälleen kerran se tekee hyvää työtä. Tietenkin yhteistyötä tarvitaan poliittisten puolueiden puolesta niin, että vaaliprosessi järjestetään hyvin ja, ja että järkevässä ajassa vaalit saadaan järjestettyä. Tiedän, että jo nyt on olemassa useita luonnoksia vaalilakeja varten. Jotkut tulevat kansalaisyhteiskunnasta ja ne ovat hyvin, oikein hyviä. En usko, että kuusi viikkoa riittää uuden tekstin valmiiksi saattamiseen ja hyväksymiseen, mutta uskon myös, että uusi vaalilaki Tunisian saadaan varsin ripeästi. Sarjasta puhut puhuttiin, sharia ei enää ole perustuslaissa. Ensinnäkin on tärkeää sanoa, että sharia ei pidä diabolisoida, se vaan sharia on tulkittava. uskonnollisen tahon puolesta. Egyptissä esimerkiksi sarjaa tulkitaan suhteellisen liberaalisti, mutta Tunisiassa mennään, mentiin vielä pidemmälle. Pyrkimyksiä oli ottaa mukaan sarjaa oikeuden lähteeksi, mutta tätä ei enää ole. Sarja on pois perustuslaista ja tämä on hyvä askel eteenpäin. Sitten oikeuslaitos. Kuten sanoin, se on ongelma Tunisiassa. Perusta on olemassa perustuslaissa, mutta oikeusjärjestelmän uudistusten on oltava prioriteetti erityisesti, kun ajatellaan tuomareiden koulutusta, täytäntöönpano, lakeja ja niin edelleen. Tämä on sellainen alue, johon ähm, uudet viranomaiset ja nyt jo tämä perustuslain lakia säätävä neuvosto, niin kauan kuin sillä on lainsäädäntövalta, niin, niin, niin niiden on siihen pureuduttava ja näin tulee tapahtumaan. Maghrebin unioni, anteeksi vain rouva, mutta minä en oikein hyvin tunne tätä ähm, assosiaation muotoa, joten en voi vastata kysymykseenne. Silloin kun Ben Jafar puhui markkinoiden avaamisesta, niin luulen, että hän tarkoitti sitä, että olisi jälleen pyrittävä saamaan takaisin investoinnit Tunisiaan sen jälkeen, kun ne hävisivät sieltä vallankumouksen jälkeen. Tunisia on kolmesta asiasta kärsinyt. Ensinnäkin vallankumouksesta ja sitten Libyan tapauksesta 500 000 pakolaista tuli Tunisiaan. Se on todella suuri määrä, kun ajatellaan, mikä kokoinen maa on. Ja sitten vielä talouskriisi Euroopassa. Ei sitäkään pidä unohtaa. Se oli ongelma Tunisialle, ei vain meille täällä. Monet Tunisiasta lähteneet yritykset ovat nyt palanneet ja kun vakaus on saatu palaamaan, niin luulen, että nämä yritykset ja yrittäjät ryhtyvät jälleen investoimaan Tunisiaan, ja tämä helpottaa työttömyysongelmaa, joka on hyvin merkittävä ongelma maassa. Sitten Egyptistä. Venetsian komissiota ei ole pyydetty pyritty käsittelemään Egyptin uutta perustuslakia, joka on juuri kansanäänestyksessä hyväksytty Egyptissä. Meillä on ollut joitakin yhteyksiä. Perustuslaki ei ole hyvä. Pientä edistystä siinä on verrattuna perustuslakiin, joka hyväksyttiin herra Morsin vallan alla. Se, se ei ollut täysin legitiimi, koska monet poliittiset vallat eivät osallistuneet prosessiin, koska ne puolkoivat sitä. Sama tapahtui nyt. Muslimiveljeskunta ei halunnut tehdä yhteistyötä tämän 50 ryhmän kanssa, joka perustuslakia laati. Mitä kansainvälinen yhteisö sitten voi tehdä? No tämä on hyvä kysymys Kyllä, kansainvälinen yhteisö toimii ja se nähtiin. Se nähdään nytkin Ukrainassa, Turkissa, Tunisiassakin nähtiin ja Libyassa. Kyllä kansainvälinen yhteisö on läsnä myös, myös Egyptissä. Joskus mielestäni kansainvälinen yhteisö toimii voimalla ja joskus vähemmällä voimalla joustavastikin esimerkiksi Etelä-Kaukasuksella – tarvittaisiin vähän kunnollisempaa toimintaa, mutta joskus nähdään, että kansainvälinen yhteisö toimii ehkä piilotettujen etujen mukaisesti, mutta minähän en politiikka Egyptissä. Joka tapauksessa tämä tilanne on vielä hieman lukossa, koska heti vallankumouksen jälkeen Egyptin kansa vastusti yleisesti ottaen kansainvälistä yhteisöä, joten ei siellä ollut helppo toimia. Mutta on sanottava, että Esimerkiksi YK on korkean edust- ihmisoikeusedustajan Lambridiniksen ansiosta, joka kävi Egyptissä ja joka vakuutti Morsin siitä, että Venetsian komissiolta pyydetään lausunto koskien julkisia mielenosoituksia koskevaa lakia ja kansalaisjärjestöjä koskevaa lakia on sanottava, että tämä kutsu tuli ja teimme hyvää työtä Morsin kanssa, mutta valitettavasti ennen kuin laki hyväksyttiin meidän suosituksiemme mukaisesti, herra Morsi syystiin vallasta, joten nyt on aloitettava työalusta. Olemme siis valmiina, jos meitä pyydetään. Venetsian komissio ei voi ilman pyyntöä tulla toimimaan. Me luotamme ystäviimme ja kumppaneihimme Euroopan unionissa ja Euroopan unioniin niin, että näitä valtioita rohkaistaan jakamaan hyviä ja huonoja kokemuksia meidän kanssamme. Kokemuksia, joita nyt Berliinin muurin jälkeen on maihin kasantunut. Turkista sitten. Niin herra Duff, tilanne on vakava. kuten tekin, koska tehän olitte loppujen lopuksi optimistinen Turkin suhteen. Minäkin uskon, että tämä on nyt tämän hetken kriisi. Odotan seuraavia vaaleja, paikallisvaaleja, kunnallisvaaleja katsotaan sitten, kuinka tilanne kehittyy poliittisilla näyttämöillä. Toki on tiettyjä suuntauksia, jotka menevät kielteiseen suuntaan monestakin vinkkelistä katsottuna yhteiskuntaa, politiikkaan, oikeuslaitokseen liittyen. Valitettavasti kaikki ponnistukset, joita yhdessä olemme tehneet perustuslain tarkistamiseksi, eivät onnistuneet, vaan ne ovat nyt pöytälaatikossa. Hiljattain hallitus totesi, että, että se neuvottelisi opposition kanssa syvällisimmistä uudistuksista meidän kesken on, luulen, että kyseessä oli vain kasvojen pelastamisoperaatio ja tarkoitus oli palata vain taaksepäin. Kun puhutte kansainvälistä yhteisöstä, niin uskonpa, että tässä tilanteessa kansainvälisellä yhteisöllä on ollut vaikutusta, koska YK pääsihteeri antoi tästä julkilausuman ja puheenjohtaja Barroso ja Van Rompuy ottivat asian kantaa, mutta erityisesti myös kansallisella tasolla – on ollut liikehdintää. Myös presidentti sanoi, sanoi kaksi päivää sitten, että demokraattisten standardien noudattaminen on keskeistä kansainvälisten instituutioiden, kuten Venetsian komission standardien pitäisi olla keskeisiä, kun uudistetaan oikeuslaitosta. Tehän tiedätte, että Gylin asema on on tässä ikään kuin sovittelijana, hän, hän ei ole pääministeri, hän on presidentti, mutta myös Turkin sisällä, myös, myös tämän puolueen äh, sisällä, kompen sisällä on erilaisia kantoja. Minä olen luottavainen herra Daff uuteen kumppaniimme. a été président de l'Assemblée parlementaire du Conseil d'Europe. Solu, qui connaître et qui connaissent. joka on Euroopan neuvoston eh, jäsen, joka varmasti tuntuu Euroopan standardiin, joka on osallistunut usean kertaan Venetsian komission työhön, niin uskon kyllä, että voimme tehdä hyvää työtä hänen kanssaan. En varmaankaan ole kaikkiin kysymyksiin vastannut, mutta teillä on tiivis aikataulu, joten lopetan tähän. Our colleague, Kollegamme Rova Benarab Atu halusi esittää lisäkysymyksen. Niin, halusin vielä kysyä uudelleen kysymystä, joka koskee yhteiskunnallisia oikeuksia ja sosiaalista suojelua. Tuliko neuvotteluissa esille jotain tärkeää, joka sitten integroitiin tähän itse perustuslakiin näistä asioista? Kiitoksia, Rova. Toden totta, suurin osa perusoikeuksia on mainittuina, ammattiyhdysoikeus mukaan luettuna. Oikeus työhön on niin ikään taattu. Työ kohtuullisissa olosuhteissa, kunnollisissa olosuhteissa, tämä on osa tätä yhteiskunnallista, sosiaalista puolta tässä perustuslaissa. Kyllä ne on taattuna. Yes, uh, we also have a... Niin ikään paikalla on komission edustaja, joka voi lyhyesti esittää puheenvuoron, joten pyytäisin, että puhutte nyt tähän väliin. Bye. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan näin alkuun onnitella Tunisia kansaa uudesta perustuslaista ja haluan myös todeta, miten tärkeä arabikevällä on nyt se, että sen seurauksena on syntynyt perustuslaki ja miten hyvä on, että uusi perustuslaki on saatu aikaiseksi ennen kuin Turkissa on toimittu. Kun tarkastellaan Turkin tilannetta sitten, niin halusin sanoa, että Filler on lähettänyt kolme kirjettä Turkin hallitukselle. Ne ovat olleet esillä joukkotiedotusvälineissä viime päivien aikana. Meidän arviomme muutoksista oikeuslaitokseen ja korkeimpaan neuvostoon ja lainsäädäntöön osoittaa, että on menty paljon taaksepäin. Ei ole otettu huomioon oikeusvaltioperiaatetta, eri valtojen jakamista ja oikeusjärjestelmän toimintaperiaatteita. Pääministeri Erdogan on myös ilmaissut sen, että hän ei aio keskustella näistä prosesseista varsinkaan täysistunnossa. Haluan kertoa, mistä tällä hetkellä nyt ollaan menossa. Ensinnäkin komissiolla on selkeä neuvottelumandaatti valvoa äh, näitä uudistuksia Turkissa ja sitä seuraammekin äh, täysin. Toiseksi komissio pyrkii saamaan selvennystä siihen, millä tavalla tätä lainsäädäntöä ja sen kehitystä jatketaan, otetaanko se osittain vaan kokonaan pois. Ja millä ehdoin se voidaan vetää pois. Kolmanneksi aiomme lisätä sitoumuksemme Turkkiin oikeusvaltioperiaatepuolella ja luvussa 23, luvun 23 avaaminen olisi paras vaihtoehto, mutta jos siihen ei pystytä, niin sitten komissio toivot, toivoo, että työryhmä luvun 22 puitteissa voidaan vahvistaa. Oletamme, että Turkki ottaa nämä kaikki kysymykset esille oikeusvaltiokysymyksen puitteissa ja sen antamien välineiden puitteissa. Mitään oikopolkuja ei voida käyttää. Ja lopuksi Optimistisesti voidaan todeta, että useiden uudistusvuosien jälkeen, Turkissa 12 vuotta itse asiassa, uskomme siihen, että Turkin valtion rakenne on riittävän vankka vastatakseen näihin haasteisiin. Olemme nähneet, että nämä rakenteet ovat hyviä Ja sillä ehdoin, että hallitus myös osoittaa luottamuksensa niihin rakenteisiin, jotka saavan itse on luonut. Toivon, että voimme nähdä myönteisen lopputuloksen Turkissa. Demokraattisia nimiä voidaan näin johtaa niiden työhön, eikä vesitetä niiden kykyä toimia ottamalla käyttöön retroaktiivisesti toimivaa lainsäädäntöä. Kiitoksia. Haluatteko vastata tähän kysymykseen? With you, uh, Tähän puheenvuoron. Olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne, arvon rouva. Mekin seuraamme Turkin tilanteen kehittymistä erittäin tarkalleen. Mehän otimme kantaa tähän lainsäädäntöluonnokseen ja sen, mitä Abdullah Gül hiljattain sanoi siitä, että maassa kunnioitetaan kansainvälisiä normeja. Tähän on kiinnitetty huomiota. Haluaisin lisätä vielä erään seikan. Muutama päivä aikaisemmin kyllä niin ikään totesi, että tämä kaikki pitäisi käsitellä myöskin perusulallisessa tuomioistuimessa. Mikä tämä laki aloite etenee, vaikka en uskokaan, että näin tulee käymään, koska tällä hetkellä on täysin selvää, että lakiin, lain käsittely nyt on keskeytetty. Siitä huolimatta saattaa olla, että perustuslakituomioistuin Turkissa tulee tämän asian vielä käsittelemään. Kiitos. Kiitoksia, herra Bukikio. Toivon, että jatkatte tätä työtänne ja autatte kaikkia niitä, jotka tarvitsevat apua ja neuvoja sen osalta, kuinka peruslakeja laaditaan ja muutetaan. Kaikki tahot mukaan luettuina. Kiitoksia. Okay, friends. No niin, hyvät äh, ystävät, äh, siirtykäämme estyslistalla eteenpäin. Ikävää, että joudun keskeyttämään teidän keskustelunne, mutta nyt täytyy siirtyä uh, äänestykseen. Uh, Äänestämme päätöslauselma esityksestä, joka koskee asekauppasopimuksen ratifiointia. Esittelijänä toimii Arnaud Danjean. Arno. Rova Gomez haluaa sanoa jotakin ennen äänestystä. Olkaa hyvä, Rova Gomez. Ja ne olette varjoesittely, eikö niin? No minä haluaisin tietysti kiittää esittelijää tehdystä työstä. Enkä voinut tätä tarkistuttaa hänellä, mutta uskoisin sen hänelle sopivan ehdotukseni suulliseksi tarkistukseksi lisätä, missä sitten onkaan mahdollista, mutta varsinkin kappaleeseen 19, jossa äänestetään viittaus ulkosuudenhallintoon ja täytäntöönpanoon ja sitten mitkä meidän suosituksemme ovat. Tämä ei tietysti pelkästään ole komission kysymys, vaan selkeästi kuuluu myös ulkoisen valiokunnalle. Sitä käsitellään usein maissamme puolustusministerit, ulkoministerit, joskus jopa sisäministerit, ei kauppa eikä talouspuoli. Eli silloin kun viitataan EU-instituutioihin, että seurataan tätä täytäntöönpanoa, kun se rajoittuu pelkästään koskevan komissiota, niin silloin kyllä pitäisi lisätä ulkosuhdehallinto. You know that the rapporteur... Selvä. Uskon, että esittelijälle tämä sopii. Olkaa hyvä. No, oui, tout à fait d'accord avec... Euh- Kiitoksia puheenjohtaja, olen aivan yhtä mieltä Anan kanssa. Pitää katsoa tapa, tapauskohtaisesti artikla, artiklalta, mutta toki Anan mainitsemissa artikloissa on tärkeää mainita siihen EUH ei kommentteja eikä vastalauseita tähän. Um. Hyvä. Tämä on sitten selvä asia. Kaikki ovat varmaan valmiina äänestämään, joten tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Hyvä on, tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Uh, Tarkistus kahdeksan. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä koneellisesti, joten tarkistus 10 vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan taas koneellisesti. Tarkistus 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Pyydän anteeksi. Otetaanko uusiksi? Otetaan uusiksi, joten äänestys alkaa. Tarkistus 15. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Uh, Sitten tarkistus 16. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 18 sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Mutta tarkistetaan. Koneäänestys. Tarkistus 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Samalla enemmistöllä kuin aiemmin. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 27 kolme puolesta vastaan. Tyhjää Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 23 on kyseessä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Joku ilmeisesti sai joukkonsa liikkeelle nyt paremmin. 24, 24 puolesta, vast, 24 edelleen vastaan, tyhjää, hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 28 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneäänestys. Tarkistus 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19.15 äänin hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että tässä oli sama enemmistö, joten hyväksytty. 30. Puolita korjaa 32 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se hylättiin. No tarkistetaan. 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 36 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 37 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Inta kohta J puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneisesti. Inta, kohta J. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 38 puolesta vastaan. Tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa koneellisesti. Tarkistus 38. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta kohta D suullisella tarkistuksella höystettynä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta kohta F puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 41 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten johdato-osan kappaleisiin tarkistus 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten johtonsa viitteet yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan. Neljä vielä vastaan puolesta vastaan hyväksytty. Sitten koneäänestys lopuksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Onnittelut. Esittelijälle tulos oli erinomainen. Nyt toivoisin, että ne kollegat, jotka haluavat poistua paikalta, poistuvat saman tien, että voimme jatkaa keskustelua. And Please olkaa nyt niin ystävällisiä. Ne kollegat, jotka haluavat jatkaa keskustelua, voivat jatkaa keskustelua joko salin ulkopuolella tai sitten nyt siirrymme aiheeseen, joka koskee Saudi-Arabiaan ja eu välisiin suhteisiin, mukaan luettuna Saudi-Arabian rooli Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Esittelijänä toimii Anna Gomes. Nyt pyytäisin, että Ana puhuu ensimmäisenä, jotta päästään sitten eteenpäin. Ana ole hyvä. Nyt on kyse Saudi-Arabiasta. Thank you, Johan, and thank you all the colleagues. Uh, Kiitoksia. Kiitoksia kaikki kollegat, varjoesittelijät, olemme jo tavanneet. Työstämme kompromisseja. Olen äh, aika vakuuttunut siitä, että saamme sellaisia aikaiseksi, jotka säästävät paljon aikaa Meillä on huomenna vielä kokous. Olen kiitollinen kollegoiden työpanoksista. Kyseessä on tärkeä mietintö. Ei pelkästään sitä varten, että ensimmäistä kertaa parlamentissa on käsitteillä Saudi-Arabia mietinnössä, vaan sen takia myös, että Saudi-Arabia on tärkeä suhteessaan EU-hun ja maailmaan, ja varsinkin tuolla alueella. Ja kuten olemme saaneet työssämme nähdä, niin meillä saattaa tietysti olla eri käsityksiä siitä, minkälainen tuo suhde on, millä tavalla se etenee. Se on tietysti tärkeää kaikin puolin. Miten tehokkaita olemme terrorismin torjunnassa? Sehän on yhteinen tavoite. Varsinkin kun käsitykset oikeusvaltioperiaatteen säilyttämisestä ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta eivät ole samoja. Hyvin usein Saudi-Arabian lähestymistapa on kovin erilainen kuin meidän saudi arabiassa tietysti sitovat monet sopimukset myöskin. Pyrimme myös arvostamaan Saudi-Arabian muuttuvaa dynamiikkaa ja siinä suhteessa naisten rooli on erityisen tärkeä. Usein puhutaan Saudi-Arabian naisista pelkästään uhreina. Heiltä on kielletty kaikki perusoikeudet, mutta mielenkiintoista ja hyvin valaiseva minulla oli, kun kävin Saudi-Arabiassa – jotta kykenin valmistelemaan tätä mietintöä, oli se, että naisilla on erittäin tärkeä rooli Saudi-Arabiassa, kun ne pyrkivät taistelemaan oikeuksensa puolesta ja yhteiskunnan muuttamisen puolesta kokonaisuutena. Ja tämä on seurausta siitä, että naisille on annettu mahdollisuus käydä koulua, saada korkea ammattitaito Ja vaikka useimmat eivät kykenekään hyödyntämään sitä työpaikossa, eivät pääse työpaikoille tai työpaikkojen käsiksi, mutta he kuitenkin pyrkivät siihen. Saudi-Arabia on yksi niistä maailman maista, tai ehkä se ainoa maailman maa, jossa suurin osa eh, ihmisistä on mukana Twitter-keskusteluissa – se kuvaa sitä, millä tavalla tämä verkosto tarjoaa mahdollisuuden keskustella asioista, joita he eivät kykene tekemään yhteiskunnassa muuten, koska siinä on niin paljon rajoituksia. Se rajoittaa varsinkin niitä, sitä niiden toimintaa, jotka joilla on hyvin konservatiivinen, lievästi sanottuna tällainen lähestymistapa. Näitä asioita pyrimme korostamaan tietysti sitten myöskin rakentavassa hengessä, jotta voimme viedä eteenpäin Saudi-Arabian myönteisempää roolia. Emmekä jätä huomiota sitä erityisroolia, joka Saudi-Arabialla on konfliktialueella, kuten vaikkapa Syyriassa. Ne ristiriitaisuudet, jotka Saudi-Arabian ja Iranin suhde aiheuttaa tuolla alueella ja Saudelle itselleen, Muistan, miten tässä äskettäin tiellä Saudi-Arabiaan vai muutama päivä aiemmin kolme plus kolme sopimuksen päästi Iranin kanssa. Monet Saudi-Arabiassa vastustivat sitä kovasti. Ja samalla sitten esimerkiksi luin kuninkaisen perheen jäsenen kirjoittaman artikkelin, jossa saarnattiin siitä, että nyt kun länsi hoitaa tämän ydinasesopimuksen Iranin kanssa, niin meille ei jää mitään vaihtoehtoja kuin käyttää tämän Pakistanin ohjelman puolen, josta me itse asiassa vielä maksoimmekin. Eli kovin negatiivinen, kovin vaarallinen lähestymistapa. Ja pyrin monien vastapuolen kanssa Saudi-Arabiasta tästä keskustelemaan. Useimmat kielsivät, että se olisi tällainen yleinen lähestymistapa, mutta se oli kuitenkin olemassa. Ja juuri tuon kaltaista näkemystä hän emme halua siellä, että se hallitsisi. Lisäksi kovasti hämmästytti se, miten jopa kuninkaisen perheen jotkut jäsenet suhtautuvat naisten rooliin yhteis- kunnassa ja se, millä tavalla lahjakkuutta hukataan. Siitä syystä, että maassa fundamentalistit ovat, eh, jylläävät niin paljon kruununprinssin poika muun muassa otti tämän esille. On selvää, että se viesti, mikä parlamentista tulee tämän mietinnön puitteissa on tärkeää, että sitä seurataan ja olen ilahtuneena saanut huomata, että on tästä kehityskulkua ja huolestuttavaa on esimerkiksi se, että ihmisoikeusaktivisteja, joita on vangittu, pidetään vankilassa ja joitakin tuomioita on jopa pidennetty. Näinhän me emme halua tapahtuvan Saudi-Arabian kanssa tehtävien toimiemme seurauksena. Tietysti voisin jatkaa tätä puhettani nyt, mutta ehkäpä on tärkeämpi kuunnella muita kollegoita, jotka ovat olleet mukana tässä työssä. Koska mietintö ei koske pelkästään Saudi-Arabiaa, vaan myös Saudi-Arabian roolia tuolla alueella, niin Ehkäpä kaikkein arkaluontoisimmat osiot itse asiassa koskevat sitä roolia, joka Saudi-Arabialla tuolla alueella on Iranin ja Syyrian konfliktin takana. Siitä minun mielestäni on tullut tällainen lähisota, jossa Saudi-Arabia on mukana. ja siinä on mukana joitakin ryhmiä, joiden emme halua menestyvän. Jos haluamme, että Syyriassa Syyrialla on demokraattinen tulevaisuus. Ehkäpä kannattaisi kuunnella kuitenkin kollegoita, eikä minun kannata enempää jatkaa. Ähm. Kiitoksia paljon. Rouva Janna Kuu, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on todellakin ensimmäinen mietintö Saudi-Arabiasta. Sillä on merkittävä geopoliittinen painoarvo ja taloudellinen painoarvo. Se on myös poliittisesti tärkeä. Tiedämme erittäin varsin hyvin, millainen tilanne siellä on. koskien ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia. Yksi vakavimmista asioista koskee naisten asemaa yhteiskunnassa. Eli toisin sanoen miesten holhousta kaikkialla yhteiskunnassa ja, ja valvovat kaikkea, vaikka naiset opiskelevat kyllä Saudi-Arabiassa ja he voisivat kyllä käyttää paljon enemmän valtaa, josta olisi paljon hyötyä maalla. Joitakin epäröiviä edistysaskeleita toki on tehty esimerkiksi nämä 30 naista suureneuvostossa. Jonkinlaista toivon pilkahdusta on myös nähty siinä, että naiset voisivat osallistua kunnallisvaaleihin sekä ehdokkaina että valitsijoina. Olen yhtä mieltä Rova Gomesin kanssa. Tietenkin siellä on fundamentalisteja, jotka kieltävät muut uskonnot. Enkä nyt puhu kristityistä uskonnosta vaan myöskään islamilaiset vähemmistöt eivät voi ilmaista itseään. Saudi-Arabiassa tämä on merkittävä turvallisuustekijä. Niin Saudi-Arabia on merkittävä turvallisuustekijä. Se tekee yhteistyötä länsimaailman kanssa ja se voisi myös vahvemmin osallistua alueen selkkausten ratkaisemiseen rauhanomaisin keinoin Syyriassa ja muissa selkkauksissa. Tiedämme kaikki, etteivät asiat muutu helposti. On aika vaikea muuttaa tilannetta, joka on hyvin vaikea ja arkaluontoinen uskontoa käytetään poliittisena aseena. Tämä, tästä me emme täällä tietenkään pidä, mutta kuten ymmärrätte, Euroopan eduissa on huomioitava myös Saudi-Arabian voima-asemaa. Täällä on erilaisia tarkistuksia tehty ja olemme käyneet ensimmäistä hyvin rakentavaa keskustelua esittelijän kanssa poliittinen ryhmämme haluaisi korostaa tiettyä poliittista toimintaa, joka on onnistunut, ja haluaisimme rohkaista, että Saudi-Arabia menisi vielä eteenpäin. Esimerkiksi olemme sitä mieltä, että suhteessa ei pitäisi ajatella vain kielteisiä asioita, eikä tulisi ainoastaan tuomita Saudi-Arabiaa johtuen näistä vaikeuksista, joita se on ollut matkalla demokratiaksi, mutta mä että tällä mietinnöllä rohkaistaisiin myös niitä, jotka haluaisivat, että heidän maassaan näyttäytyisi toisenlaisessa valossa ja jotka haluaisivat, että, että maa kehittyisi toiseen suuntaan. Meidän on tuettava edistyksellisiä voimia maassa. Tällaisen linjan haluaisimme mietintöön. Haluaisin onnitella Rova Gomesia tästä mietinnöstä, jonka laatimisessa hän on huomioinut tietenkin kokemuksensa, kun hän kävi paikan päällä. Huomenna, kun keskustelemme varjosittelijöiden ja esittelijän kanssa, varmaankin löydämme paljon kompromissitarkistuksia. Kerroimme kannastamme jo ensimmäisessä keskustelusta ja, ja olen, olen, uskon, että päästään kyllä konsensukseen niin, että suuri enemmistö valmiikunnassa voi sitä tukea. Thank you very much. First of all, I would like... Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin onnitella Anaa hänen aloitteestaan ryhtyä laatimaan ensimmäistä mietintöä Saudi-Arabiasta. Arvostan hyvin paljon niitä ponnisteluita, joihin hän on ryhtynyt saadakseen aikaan kompromissitarkistuksia, jotka toivon mukaan saavat niin mm, laajan enemmistön taakseen kuin vain mahdollista, kuten Rova Janaku. Ja niin kuin ainakin minä uskon, että nyt kun saadaan ensimmäinen mietintö aikaan Saudi-Arabiasta, ei käy laatuunsa, että se sisältää vain ainoastaan kritiikkiä. Ei siellä mitään hyötyä. Meidän täytyy ryhtyä vuoropuheluun ja jotta tähän päästään, meidän täytyy täsmentää, mistä arvoista on kyse, mitä arvoja me pidämme suuressa arvossa. Ja samanaikaisesti täytyy selkeästi osoittaa ja antaa tunnustusta niille uudistuksille, jotka on saatu liikkeelle Saudi-Arabiassa. Voimme täten pitää auki kaikki viestintäkanavat Tämä on erittäin tärkeää, kun on kyse näin herkästä alueesta, jossa tapahtuu hyvin paljon muutoksia jatkuvasti. Saudi-Arabella on ollut ja sillä tulee jatkossakin olemaan merkittävä rooli tuolla alueella. On tärkeää, että pidämme hyödyllisellä tavalla yhteyksiä yllä, jotta voimme yhdessä työstää ajatuksia niin, että kukaan ei tee mitä lystää Tietystikin meidän täytyy tuomita tilanne, mikäli takapakkia esiintyy. Mutta täytyy muistaa, että edistys tapahtuu väijämättä vain pikkuhiljaa askel askeleelta. Annan kaiken tukeni Analle hänen tekemässään työssä ja jää nyt odottelemaan kompromissitarkistuksia innolla. Kiitoksia. Sitten Rova Lohpiller, kolme minuuttia. Thank you, Chair. I also would like to say... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin myös kiittää Anna oikein hyvästä mietinnöstä ja selkeistä kompromisseista, joita useimpia tuemme. Meidän tarkistuksemme, jotka koskevat ihmisoikeustilanteen parantamista Saudi-Arabiassa, muistutat kovasti niistä ongelmista, joista Geneven ihmisoikeusneuvostokin muistutti ja tässä oikeassa, mennään oikeaan suuntaan. On otettu esille ne asiat, joissa on edistytty ja sitten korostettu niitä kohtia, joissa ei ole mitään saatu aikaiseksi. Toinen kommentti minullakin oli myös ilo käydä Saudi-Arabiassa. Ja sisäministerin, kuten myöskin oikeusministerin kanssa keskustelimme siitä, olisiko mahdollista, että tulevaisuudessa eu diplomaatit saisivat valvoa oikeustapauksia, joita tehdään ihmisoikeusaktivisteja vastaan. Nyt oli miellyttävä saada kuulla, että näin on ensimmäistä kertaa tehty ja on hyvä, että työmme täällä parlamentissa vaikuttaa tuomaan tilanteeseen. Kuten totesin, tuemme suurimpaa osaa kompromisseista. Kompromissi seitsemän käsittelee maahanmuuttajatyöntekijöiden tilannetta ja tässä suhteessa haluaisimme olla tässä saudistamisprosessin kohdalla tarkempia ja uuden tuolainsäädännön kohdalla tarkempia. Voitaisiin katsoa ehkäpä tarkistusta 28 ja käyttää sen sananmuotoa niin, että kuvaltaisin vähän tuota saudistamisprosessin tilannetta ja sitä, millä tavalla se liittyy nimenomaan maahanmuuttajien tilanteeseen. Kiitoksia paljon. Anna, ole hyvä. Haluaisin kiittää erittäin hyvistä puheenvuoroista. Ne auttavat minua järjestelemään näitä kompromissitarkistuksia. Kiitoksia myös kaunista sanoista. Me todellakin pyrimme antamaan tälle mietinnölle tällaisen myönteisen ja rakentavan lähestymistavan. tiedän, että on muitakin aloitteita, jota kuningas on tehnyt ja, ja Saudi-Arabian hallitus koskien esimerkiksi sitä, kuinka voitaisiin edistää ekumeniaa tai, tai kuinka voitaisiin edistää vuoropuhelua uskonnon alalla, mutta toki on pantava merkille, että Saudi-Arabian todellisuus on joskus aika erilainen. Vaikka tällaisia aloitteita onkin koskien uskonnollista vuoropuhelua ulkomailla, niin rajojen sisällä kuitenkin tilanne on se, että mitään muuta uskontoa ei hyväksytä kuin sunni musli, sunni muslimit ja sunni islami vai shiit jossakin tapauksissa. Vain näillä on oikeus julkisesti harjoittaa uskontoa. Niin- ja jos ei uskontoa saa julkisesti harjoittaa, se on perusoikeuden rikkominen. Sitten työntekijöiden oikeuksista, joka täällä mainittiin juuri. Tämä on suuri huolen aihe ja kiitän Barbara Loken Pilleri tästä rakentavasta kielenkäytöstä. Kun saavuin Saudi-Arabiaan, niin tämä saudisaatioprosessi oli aivan huipussaan. Siellä oli kampanja kosken tuhansia laittomasti maassa olevia maahanmuuttajia. Minä ja kollegat, jotka osallistuivat eh, muutama viikko myöhemmin parlamentaarisen kokouksen, näimme val- valtavan taakan siellä kyseessä. On ihmisiä, joiden alkuperän maa on useimmiten Etiopia, 80 000 karkoitettiin Saudi-Arabiasta 12 kone, lentokonetta päivässä. Tämähän on valtava taakka, sen kaltaiselle maalle kuin Etiopia, vaikka nämä henkilöt olivatkin laittomasti maassa, niin heitä olisi voitu kohdella toisella tavalla. Kolme etiopialaista tapettiinkin Saudi-Arabian ja sanomalehtiartikkeleiden mukaan. Tämä on todella vakava ongelma. Se ei ole ainoastaan Saudi-Arabian ongelma, alueella muitakin samankaltaisia, mutta se on, se on kyllä asia, jota ei pidä pyyhkiä lakasta maton alla, vaan siihen on puututtava. Haluaisin vielä korostaa sitä, että olemme ottaneet mukaan myös merkittävät panokset naisten asioiden valiokunnasta. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Työ on nyt saatu alkuun alulle. Ongelmia on, osittain ongelmia, mutta niin ikään havaitsimme, että poliittiset ryhmät koordinoivat työtään keskenään ja yleinen mielipide alkaa tästä pikkuhiljaa muodostua. Nyt meillä on 6-7 minuuttia aikaa ennen kuin siirrymme seuraavaan kohtaan estyslistalla. Herra Filippo Grandi ei ole vielä paikalla. Hän on YK on Palestiinan pakolaisten avustus- ja työelimen UNRWAn päävaltuutettu. Jäämme nyt odottelemaan herra Grande ja aloitamme kokouksen uudelleen sitten, kun hän ilmenee, ilmestyy paikalle. Joten älkää menkö mihinkään kovin kauas.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 So let's, uh, No niin, aloittakaamme. Vieraamme YK on Palestinan pakolaisten avustus- ja työelimen UNRWAn päävaltuutettu Filippo Grandi on täällä paikalla kokouksessamme. Tervetuloa tähän yhteiseen kokoukseen, jossa paikalla on kahden valiokunnan edustajia ulkoasianvaliokunnan ja kehitysvaliokunnan edustajia. Tai Sperman on kehitysvaliokunnasta paikan päällä. Havaitsin, että paperista, että tämä päivä nyt on tärkeä, koska herra Grandi maaliskuun lopussa jättää tehtävänsä päävaltuutetun ominaisuudessa. Teillä nyt on tilaisuus katsoa, mitä teidän kaudellanne on saatu aikaan, mitä saavutuksia on saatu aikaan ja mitä vaikeuksia tien varrella on tullut vastaan. Voitte nyt hieman tarkastella kauttanne lintuperspektiivistä. Kuten tiedämme, tilanne on traaginen palestinaispakolaisten kannalta, etenkin Syyriassa. Euroopan parlamentti on vastannut teidän ja teidän virastonne pyyntöihin antaa lisää tukea ja apua palestinaisille konfliktin alettua. Kyse on toimintavalmiuksista ja toimintaedellytyksistä konfliktin ratkaisemiseksi. Näin sanoneni toivoisin, että että kollegani Täis Berman esittäisi puheenvuoronsa tähän väliin. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. To us in the Development Committee. Kiitoksia. Kiitoksia meille kehitysvaliokunnassa, mutta varsinkin myös parlamentille. On tietysti aina suuri ilo saada kuulla Filippo Grandia. Ja valiokunta on aina tukenut jatkuvia ponnistuksia vähentää Palestiinan pakolaisten kärsimystä. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, jossa työskennellään näiden pakolaisten hyväksi samalla kun he ovat Syyrian kansalaissodan uhreja. Olemme kuulleet tästä, mielellämme kuulemme analyysinne ja niistä konkreettisista tuloksista, joita vielä kykenette saavuttamaan Haluaisimme myös kuulla teiltä Gazan tilanteesta, jos voitte siitä kertoa jotain, ja miehitetyistä alueista länsirannalla, koska nämä ovat edelleen meille tärkeitä. Eli edustaja Grandi en puhu kauempaa, vaan annan teille puheenvuoron. Good evening. Thank you very much. Hyvää iltaa ja kiitoksia puheenjohtajalle tästä kutsusta ja kiitoksia näistä kauniista no, sanoistanne on hyvin todennäköistä, kuten sanottiin, että tämä on viimeinen niistä useista tapaamisista, joita tämän valiokunnan kanssa olen saanut pitää, joten aivan ensiksi haluaisin teidän kauttanne kiittää Euroopan parlamenttia ja muitakin toimielimiä täällä Brysselissä, Euroopan komissiota ja sen ja, ulkosuhdehallintoa, neuvostoa ja jäsenvaltioita. Uskon, että UNRVA on edelleen merkittävä tekijä lähi -idässä. Se ei ole ehkä teidän keskustelujenne ytimessä, mutta sitä ei varmastikaan voida aliarvioida tai ohittaa. Rahoitustuki Euroopan unionilta tulee edelleen jatkossa olemaan aivan avainasemassa, jotta sen tulevaisuus ja tehokkuus voidaan turvata. Olen kahdeksan ja puoli vuotta työskennellyt UNRWAssa siitä viimeiset neljä vuotta melkein tarkkaan olen ollut päävaltuutettu ja vielä kaksi kuukautta olen siellä ennen kuin siirryn eteenpäin. Olen usein kuullut, että nyt ollaan elämässä vaikeita aikoja äh, omalle tälle instituutioille, mutta on myös totta, että UNRVA on elin, jota käytetään kriiseissä, ja se on ollut jo 64 vuotta tässä tehtävässä. Se tukee viiden miljoonan pakola, pako, palestiinalaispakolaisen tilannetta ja se pyrkii edistämään rauhaa. Nykyvaihe osoittaa meille jälleen kerran, kuinka monia kriisejä ja vaikeuksia kasaantuu ja ne tekevät palestiinalaispakolaisten tilanteesta jälleen kerran varsin vaikean. Palestiinalaispakolaisten äh, ja UNRVn tilannetta voidaan kuvailla monella tavalla, mutta haluaisin korostaa neljää seikkaa mahdollisimman lyhyesti. Kuten täällä mainittiin, Syyria, sota ja sen vaikutus Palestiinalaisten on yksi asia. Sitten palestiinalaisten tilanne, jotka elävät Israelin miehityksen alla ja sitten Gaasan lukkiutuminen ja ja Palestinan johdon vaikeudet, suhta, myös vaikeudet saada rauhaa edistymään ja UNRWAn resurssipula. Haluaisin puhua lyhyesti näistä ja sitten otan kysymyksiä ensinnäkin Syyriasta. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että UNRWAn rekisterissä on 540 000 palestinaispakolaista Syyriassa vuoteen 2011 ja sodan alkuun asti. Eh, Palestinaispakolaisten eh, tarina Syyriassa on ollut myönteinen. Heidät on aina otettu vastaan ja heitä on kohdeltu eh, Syyriassa hyvin vieraanvaraisesti ja myönteisesti. Sota on kuitenkin vaikuttanut, vaikuttanut heihin ja Uskomme, että tämä 540 000 määrä, äh, siitä puolet on joutunut siirtymään Syyrian sisälle ja noin 80 000 tämän lisäksi on nyt lähtenyt kokonaan Syyriasta ja niistä, heistä on tullut siis toiseen kertaan pakolaisia. Sodan vaikutuksesta palestinalaispakolaisyhteisölle äh, muistuttaa paljon tilannetta, joka on nähty muissa yhteisöissä, kun, kun ajatellaan paikkoja, joita pidetään strategisina sot, sotajuville osapuolille. Usein tulee sellainen hetki, jossa aseistetut joukot pitävät halussa tiettyjä kaupunkialueita, jotka ovat strategisten toimien ytimessä ja asteittain syyriä Syyriaa armeijaa ja niiden kanssa taistelevat ympäröivät kyseisen alueen niin, että tässä, niin että siviiliväestö tässä tapauksessa palestinaiset pakolaiset, jotka ovat tuolla keskellä jäävät ikään kuin ansaan, eivätkä ne voi millään siirtyä sieltä pois, eivätkä ne voi myöskään saada sitten helpotusta tilanteeseensa. Tällainen malli on nähty viimeisen kolmen kuukauden aikana, eikä palestinaiset ovat, ole siltä säästyneet. Kaikkein tärkein paikka, jossa näin on käynyt palestinaisten osalta, on nimeltään Armuki. Sehän ei ole pakolaisleiri, vaan se on Damaskoksen hyvin laaja esikaupunkialue, jossa aikaisemmin asui 160 000 palestinaispakolasta ennen kuin sota saavutti tämän alueen. Tämä on yksi kaikkein merkittävimmistä palestinalaisytimistä missä tahansa Palestinan ulkopuolella. Vuoden 2012 jälkeen sota on saapunut tuonne Armokin ja siellä on oppositioryhmiä, jotka pitävät hallussa tämän hyvin strategisen Damaskuksen esikaupunkialueen ydintä ja Ar- armeija ja muut, alu, muut joukot ympäröivät armukkia. 160 000 väestö on melkein kokonaisuudessaan lähtenyt, mutta 18 000 20 000 laskujen mukaan tai arvioiden mukaan ovat jääneet jarmukkiin ansan. Vuoden 2012 joulukuun jälkeen meidän on ollut vaikeaa saada tietoja, mutta viime kesänä saimme jotakin apua perillä, mutta vuoden siis viimeisten neljän viiden kuukauden aikana on ollut aivan mahdotonta meille saada aikaan mitään tehtyä tuolla alueella. Kuten olette nähneet tieto, tiedotusvälineistä, uudetus, uutiset ovat dramaattisia. Siellä on nälkäkuolemia, nälänhätää, sairauksia, mahdotonta rokottaa, rokottaa lapsia ja niin edelleen loppumaton lista näitä humanitaarisia ongelmia, joita, joita näille henkilöille on, on tullut tämän syrjän sodan takana vi, takia. Viimeisen kahdeksan päivän aikana hallitus on antanut mahdollisuuden meille lähettää apua Jarmukkiin, ja tämä on nähty tiedotusvälineissä. Aina valitettavasti vain kaksi yritystä oli jotenkin menestyksellisiä, mutta todella olemme saaneet aikaan vain vähän kahdeksassa päivässä Saimme 138 ruokapakettia perille. Yhdestä paketista saadaan kahdeksan henkiselle äh, perheelle ruokaa kymmeneksi päiväksi. Tämähän ei ole mitään, jos siellä on 20 000 ihmistä. Tällainen malli, joka on tuskallinen ja turhautuva. Meidät päästetään siis äh, checkpointteihin ja sitten joudumme odottelemaan tuntikaupalla ja, ja sitten pääsemme alueelle, joka on Jarmukin rajalla ja siellä on edelleen hallituksen valvojia. Ihmiset tulevat sieltä ulos hyvin valikoidusti, niitä tarkastetaan, monet heistä eivät edes saa lupaa ottaa vastaan apua, ja sitten kun siellä on tuntikausia neuvoteltu, niin voimme antaa apua muutamille heistä. Tämä on todella huolestuttava toimintamalli. En nyt haluaisi taikka haluaisin oikeastaan no, antaa hälytysmerkin. Tässä voi olla, että tulevaisuudessa näin tulee käymään, kun, kun humanitaarista tukea lisätään Geneva 2 sopimusten mukaisesti. Tällainen tilanne on kentällä nyt. Ei meidän pitäisi olla pessimistisiä. On hyvin tärkeää, että nämä neuvottelut nyt pidetään, koska on kiireistä, että että sinne apua saadaan perille, mutta meidän pitäisi olla realistisia, kun ajatellaan sitä, miten nämä sopimukset sitten kääntäjällä täytäntöön pannaan. Oli miten oli, joka päivä pyrimme pääsemään jarmukiin ja painostamme osapuolia niin, että pääsisimme sen perille. Meillä on Syyriassa 3600 henkilöä, valitettavasti kymmenen on jo tapattu. Ne sodassa ja useat ovat kadonneet. Tämä on todella inhimillisesti myös raskas hanke, mutta me edelleen jatkamme työtä siellä. Kun käsittelemme Syyrian väli, välittömiä hätätilanteita, on muistettava myös laajemmat yhteydet, mitä tämä merkitsee palestinalaisille, minkälaisia vaihtoehtoja heillä on. Heillä on rajoitettu mahdollisuus poistua noin 80 000 on lähtenyt. He eivät saa lähteä Jordaniaan, joten useimmat pyrkivät Libanoniin. 51 000 on muuttunut nyt Libanoniin ainakin väliaikaisesti. Tämä on toinen ongelma, koska tehän tiedät, että Libanonilla on jo 250 000 300 000 palestinaista ja satoja tuhansia, ehkä yli miljoona syyriapakolaista, joten Libanonin tilanne on todella kriittinen. 50 000 palestinaista ei ei ole mitään verrattuna syyrialaisiin, mutta poliittisesti. Ja kun ajatellaan psykologista vaikutusta, niin heidän läsnäolonsa on hyvin, hyvin, hyvin kriittinen ja merkittävä. Se ei ole oire vain humanitaarista kriisistä Syyriassa, vaan se kertoo myös siitä, millaista vaikutusta tällä voi olla naapurivaltiossa. Yleisesti ottaen palestinaispakolaiset tuntevat, että, niiden, että heidän vapautensa liikkua on vielä rajoitetumpi kuin syyrialaisilla. Viime kesänä tapasin vanhempia pakolaisia vanhempi, vanhempia palestinaispakolaisia ja he kertovat, että tämä muistuttaa vähän tilannetta vuonna 1948, mutta silloin ainakin oli solidaarisuutta ja tukea meille. Tällaista ei enää ole olemassa. Tämä kertoo paljon siitä, kuinka tilanne on kehittynyt ja kuinka tästä on, tilanteesta on todella tullut vaikea. Olen iloinen, että Berman mainitsi sen, mitä ei pitäisi unohtaa, kun Syyriasta puhutaan. Ei, on, on muistettava palestinaisten tilanne miehitetyllä alueella, Gaasalla ja länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa. Länsirannasta en halua paljon puhua, koska tästä usein varmasti täällä keskustellaan. Haluaisin vain muistuttaa siitä, että länsirannalla kolmas osa väestöstä että koostuu palestinaispakolaisista, he kärsivät samoista puutteista kuin kaikki muutkin palestiinalaiset, miehitetyillä alueilla, erityisesti johtuen siitä, että nämä laittomat israelilaiset portion of Palestinian refugees. alueet yhä vain laajenevat. Sitten todella meidän yksikkömme ovat täällä merkittävästi läsnä Valitettavasti tilanne ei ole parantunut viime kuukausina. Vuonna 2010 Israel päätti, että se, vähen, että se helpottaisi, vähän keventäisi pakotteita ja tämä oli oikein tervetullutta ja humanitaariset järjestöt aloittivat rakennusprojekteja, mutta viime aikoina on tullut uusia rajoitteita sen jälkeen, kun on näitä tunneleita on paljastunut ja Egyptin hallitus on myös muuttanut linjaansa liittyen tähän salakuljetukseen. Tämä iski raskaasti Gaasan siviiliväestöön. Näistä tunnelista on todella puhuttu ja nyt me kyllä pyydämme humanitaarista äh, harkintaa Gaasan väestölle. Israelista tuodaan tavaraa, mutta lisäksi olisi pyydettävä lupia rakennushankkeelle Gasan alueella. Viimeisten viikkojen aikana olemme jälleen nähneet, että jotkut hankkeet on uudelleen hyväksytty, jotka oli siis aikaisemmin jo hyväksytty ja joihin on pitänyt hakea lupaa uudelleen, mutta ainoastaan 12 tähän mennessä on hyväksytty uudelleen. 58 rakennushanketta on vielä odottelemassa Israelin hyväksyntää tämä koskee ainoastaan UNRWAn hankkeita eikä kahdenvälisiä hankkeita ollenkaan. Tässä on yli 100 miljoonan euron hankkeet odottelemassa. Nämä ovat tärkeitä hankkeita, mutta ne ovat myös yksi harvoista mahdollisuuksista Gazan ihmisille saada työpaikkoja. Haluaisin myös korostaa sitä, että jos meillä on pientäkin toivoa, oli pientäkin toivoja marraskuun 2012 lopulla koskien tuli taukoa, joka oli silloin julistettu. Kaasassa nyt tällainen toivon hälvennyt ja, ja tilanteen kärjistyminen on yhä yleisempää. Ja tämä on hyvin huolestuttava. Jälleen jos Israelin ja Gazan välillä taas tilanne leimahtaa sitä, sillä olisi katastrofaaliset seuraukset koko alueelle ja rauhanprosessille. Ei pidä unohtaa sitä, mitä vuoden 2009 operaatio teki yrityksille palottaa rauhanprosessi Israelista ja Palestinasta välille. On myös todettava, että nämä rajoitteet ovat jälleen äh, heikentäneet humanitaaristen äh, indeksien tasoa. Siellä köyhyys kasvaa Kasassa aivan räjähdysmäisesti ja infrastruktuuri heikkenee. Mikäli ette ole lukeneet kanssa 2020 kertomusta, jonka YK julkaisi viime vuonna, niin todella suosittelen sen lukemista. Se on varsin kiinnostava. Viesti on siis näkyvillä kaikkein tärkeintä, mitä olen jo moneen kertaan sanonut, niin tämä saarton pitämistä laittomana, koska se on kollektiivinen rangaistus, se on poistettava. Me, kuten muutkin YK-valtiot, olemme huolissamme näistä turvallisuushuolista Israelille ja Egyptille, mutta olemme sitä mieltä, että niihin ei voida vastata e, puolentoista miljoonan Gazan asukkaan turvallisuuden kustannuksella mukaan lukien miljoona pakolaista. Haluaisin vedota teihin ja EUn toimielimin. On tärkeää edelleen vedota rajoitteiden rajoitteiden purkamisen puolesta ja välttää selkkauksia ja pitää edistää 2012 tulitauon täytäntöönpanemista. Ja vielä lopuksi toivon, että kansainvälinen yhteisö voisi sopia siitä, että se tukisi sovitteluponnisteluja palestinaisjohtajalle. Tällainen riitaisa jos ei ole mitenkään hyvää tulevaisuudelle eikä rauhanprosessilla, eikä tietenkään myöskään kansanväestön hyvinvoinnille, ja sen tähän, siitähän nyt on kysymys. Vielä kolmas asia, ähm, se koskee tätä rauhaprosessia itsessään. Te tiedätte siitä paljon, tai ainakin niitä asioita, mitkä ovat tunnettuja. Haluaisin vain muutaman asian tuoda tietoisuuteen. Ensinnäkin ei pidä unohtaa sitä, että palestinaispakolaisten kysymys on, on loppu, on, on, on asia, joka pitää ratkaista. Ja se on osa ratkaisua se on molempien osapuolten vastuulla. Haluaisin korostaa tätä, jotta ratkaisu voisi olla menestyksekäs ja se voitaisiin kunnolla täytäntöpanoa panna, samoin kuin muutkin osapuolet, niin kuin muutkin osat rauhanprosesseja. Se on asia, jonka ihmisten on voitava hyväksyä ja joita se koskee. Ja tässä tapauksessa kyseessä on pakolais, palestinaispakolaiset. Tämä on vaikea Jerusalemissa pakolaiskysymys on varmaan kaikkein eksistentiaalisin osa rauhanprosessia. Tiedämme myös, että molemmilla osapuolilla on hyvin erilaiset näkemykset siitä, kuinka ratkaisu pitäisi saada aikaan. No, tämä ei ole tietenkään minun järjestöstäni niin riippuvainen, eikä meidän tehtävämme ole tähän ottaa kantaa, mutta voimme toki kertoa teille kaikille, että pakolaisyhteisössä ahdistuneisuus kasvaa sitä mukaan, kun lähestymme rauhanprosessin tämän vaiheen loppua. Mutta jos eteenpäin tässä prosessissa päästään, niin tulee olemaan aivan keskeistä, että pakolaissa kysymysten ratkaisussa noudatetaan kansainvälistä oikeutta ja YK päätöslauselmaa erityisesti numero 194, että, pakol- että pakolaiskysymys otetaan kunnolla huomioon Tämä on erityisesti palestiinalaisjohtajien vastuulla. Niiden on oltava tulevan rauhan osan puolia, eikä voi olla niin, että heistä tuntuu, että heitä on pakettu hyväksymään tietty ratkaisu. Ja näin heistä tulisi ryhmä, joka on rauhalle vihamielinen. Haluaisin myös vedota teihin, kun voi käydä niin, että siirrytään sellaiseen vaiheeseen, että, voisi, että, että, että, että voisitte edelleen tukea UNRV. Suoraan sanottuna tämä vaihe rauhanprosessissa voi mennä kahtaan suuntaan, hyvään tai huonoon suuntaan. Jos mennään hyvään suuntaan ja siitä tulee menestys, niin on tärkeää, ei unohdeta, että UNRV tulee olemaan tarpeen tämän luultavasti hyvin pitkän ja monimutkaisen siirtymäkauden aikana. Jos taas prosessi menee mynkään, niin kaiken, kaik, on, on vältettävä tällainen lahjoittaja kyllästyminen ja, ja osapuolet ajattelevat, että äh, tämä nyt meni epäonnistui, mikä enää jaksa eikä enää anneta välineitä käytettäviksi. Tällainen tuki tulee olemaan jatkossakin hyvin tärkeää, muuten Muuten epäonnistumisen kielteiset vaikutukset ovat vielä suurempia. tästä pääsinkin siihen, kuinka voitaisiin tukea UNRWAta nyt ja tulevaisuudessa. Tehän tiedätte, että se toimii vapaaehtoisin maksuosuuksiin. Tämä on hyvin ristiriitaista. Se tarjoaa nimittäin julkista palvelua, joten sen pitäisi olla ennalta e, arvio laskettava. Meillä on lapset kouluissa terveydenhuoltoa, köyhiä, jotka tarvitsevat apuja apua. Tämän tyyppistä apua ei voida jättää ennakoimattomaan tilanteeseen, mutta näin kuitenkin on, koska olemme riippuvaisia vapaaehtoisista maksuosuuksista. On siis tärkeää, että EUn tapaiset instituutiot ja EUn jäsenvaltiot jatkavat edelleen työtään ja etulinnassa tukevat UNRVtä. Jotta se voisi toimia, UNRV tarvitsee noin miljardi euroa vuodessa ja puolet siitä menee ydintoimintoihin, koulutus, terveys, sosiaalipalvelut ja toinen puoli kas menee hätätilanteisiin, kuten Syyriaan ja erityishankkeisiin, kuten jälleenrakennukseen, asumiseen ja niin edelleen. Lahjoittajat ovat olleet hyviä, jos nyt analysoidaan tätä lahjoitusmallia, niin osuudet ovat lisääntyneet vuosittain, mutta valitettavasti tarpeet ovat nousseet vielä nopeammin selkauksen sattuessa saadaan kyllä lisävaroja hätätilanteisiin, mutta kun näitä hätätilanteita on yhä enemmän, niin jopa tavallisten toiminnan rahoittaminen kallistuu ja kuitenkaan maksuosuudet eivät samassa rytmissä nouse. Next few months, UNRWA will sign the next financial agreement with Muutaman kuukauden kuluttua UNRWAn on määrä allekirjoittaa uusi sopimus Euroopan komission kanssa. Olen äärimmäisen kiitollisen siitä, että Euroopan komission muut toiminnot ovat tehneet UNRVn hyväksi viime vuosina. Meitä on otettu muun muassa erittäin vaikeasta taloudellisesta tilanteesta, joka vuoden päätteeksi mukaan ottuna vuonna 2013 EUn tuella. 80 miljoonaa euroa, joka on vuotuinen osuus sopimuksemme myötä, joka meillä on EUn kanssa, nostettaisiin vähintäänkin pienellä summalla niin, että vuoden lopussa ei jouduta aina tulemaan hattu kädessä anomaan lisää rahaa. Tämä on ollut jatkuvaa rahan kirjaimista loppuvuodesta. Toivottavasti tämä tilanne voidaan ratkaista rakentavalla tavalla. Lopuksi toteaisin vielä, että hyvin nopeasti vain kävin lävitse joitakin perushaasteita, jotka liittyvät Syyriassa käytävän sotaan ja siihen, että Gaza ja länsiranta ovat edelleenkin miehitettyinä. Gaza on saarettu, naisjohto on hajautunut. Ja se, että Egyptin tilannella on myöskin vaikutusta kaasalaispakolaisten elämään. Nopeasti vaan kävin kävi lävitse nämä asiat. Nämä, mon, nämä moniaiset kriisit, jotka ovat osittain päällekkäisiä, jäytävät palestinaisten mielialoja. He ovat erittäin sitkeä kansaa, mutta en tiedä kuinka pitkään tämä sitkeys jatkuu ennen kuin se muuttuu turhautuneisuudeksi. Tähän liittyy hyvin paljon huolia. Länsirannalla joulukuun 3. päivästä lähtien UNRVn henkilöstö on lakkoillut, koska he ovat halunneet lisää palkkaa ja muita korvauksia, joihin meillä ei ole varaa. Lakot ovat aivan oikeutettuja. Lakot ovat aiheuttaneet kuitenkin monia muita ongelmia. Ne ovat kärjestäneet. Olemme havainneet, kuinka henkilöstömme on vaatinut lisää palkkaa, niin kuin kuka tahansa virkamies voi vaatia. Mutta Jarmukin alueella Syyriassa on puhuttu myöskin rauhanprosessiin liittyvistä huolista Gaasan saarosta. Ja kaikki nämä asiat vain kumuloituvat, ne vahvistavat toisiaan. Tästä tulee lumipalloefekti kriisitilanteesta. Tämä on hyvä asia. Tämä täytyy puuttua, mikäli haluamme viimeisten ponnistusten, vielä tehdä viimeisimmät ponnistelut rauhan ja vakauden varmistamiseksi. Kiitoksia, että sen puhua täällä. Kun vuonna 2010 minuuttia tammikuussa valittiin UNRVn johtoon, asetin tärkeimpään asemaan suhteen luomisen, kehittämisen UNRWAn ja EUn välille, jotta saisimme aikaan strategisen kumppanuuden, todellisen kumppanuuden, ei pelkästään avun antajan ja avun saajajärjestön välistä kumppanuutta. Uskon, että vuoropuhelun taso, kun olen voinut keskustella korkean edustajan kanssa ja muiden toimijoiden, kuten parlamentin puhemiehen ja komissaarien kanssa ja erittäin korkean tason henkilöiden kanssa, on ollut merkille pantavaa, suorastaan uskomatonta lopuksi. Toivoisin vain, että jatkatte tuen antamista UNRWAlle. Parlamentti on ollut tämän tuen etunenässä. Ja toivottavasti tuette yhtä lailla seuraajaani, kun hän ottaa vastuulleen tämän erittäin monimutkaisen tehtävän UNRWAn johdossa. Kiitoksia. Kiitoksia paljon. Nyt pyytäisin, että kollegamme Berman esittää puheenvuoronsa. Olkaa hyvä. No tämäpä tulee järkytyksenä. Kuten aina olemme saaneet kuulla erittäin selkeää ja elävää kuvausta Filippo Grandilta. Kiitän teitä siitä. Kiitän teitä jatkuvasta energiastanne ja sitoumuksestanne työskennellä UNRAN parissa. Jos nyt katsotaan tätä kahdeksan puolta vuotta, niin en oikein tiedä, minkälaisen yleisluontoisen kysymyksen esittäisin, jotta joutuisit vähän arvioimaan, mitä tästä kaikesta on opittu. Ehkä voisit sen kuitenkin meille kertoa. Konkreettisesti voin kuitenkin kysyä sitä, että olemme juuri saaneet tilintarkastustuomioistuimelta kertomuksen, jossa aika kovasti kritisoidaan sitä, että Euroopan unioni rahoittaa useiden tuhansien virkamiesten palkkoja Gaasan alueella, jotka taas ovat työttöminä, koska Hamas ei anna näille lupa tehdä töitä. Budjetin valvontavaliokunnassa jotkut sanovat, että tämä on naurettavaa, rahaa haaskataan, nyt täytyy lopettaa tällainen. Tietysti, jos ei tunne kansainvälistä politiikkaa, on helppoa sanoa näin. Haluaisin kuulla minun näkemykseni ja komission näkemyksen mukaan on tarpeen tehdä näin, jotta tällainen toimiva kahden valtion näkymä olisi edelleen todellisuutta. Eli ei niin pelkästään yhteiskunnallista, vaan myös poliittisista syistä. Mitä mieltä olette tästä ja toiseksi? Yleiskysymys tästä teidän kokemuksestanne. Ja sitten ihan konkreettisesti Syyriasta tilanne. Homsissa, onko teillä UNRAN puolelta siitä mitään näkemystä? Olette mukana siinä? Oletteko mukana siinä? Ja päätän tähän. Asna on Mrs. Gomez. Rova Gomez, voin teistä puheenvuoron, olkaa hyvä. Ki- niin, kiitoksia. Kovin paljon mielenkiintoista ja mukava kunna, niin kuin aina teitä ja teitä järjestöä, joka tekee aivan ainutlaatuista työtä, mitä välttämättä eivät kansalaisemme niinkään arvosta. Tietysti ne, jotka ovat yhteydessä UNRAa, mutta kansallisten enemmistö ei välttämättä ymmärrä, miten valtavasti työtä teette kansainvälisen yhteisön nimissä. Euroopan unioni on ihan oikeassa tukiessaan tätä työtä. mutta tietysti myös nämä valtavat haasteet, jotka teillä on edessänne. Tilanne on myöskin monessa suhteessa huonontunut. Haluaisin pyytää teitä kertomaan vähän lisää siitä, mitä Kaasan sisällä tapahtuu. se, mikä ei mene tuonne sovittelusuuntaan, Kuulin kyllä, että jotain mielenkiintoistakin on tapaa kehitteillä. Mutta varsinkin kun katsotaan, mitä Egyptissä tapahtui, niin kuulin, että äskettäin siellä jopa arvioitiin tai spekulointiin, siis sisäisissä tarkoituksissa. Että saataisiin aikaiseksi sopimus Egyptin johdon kanssa sen suhteen, että itse asiassa ihmisiä siirrettäisiin Siinain alueelle. Ja Gaza ikään kuin varmistettaisiin Israelille, mikä ei tietystikään sitten kunnioittaisi palestinalaisten perusoikeuksia. Voitko kertoa jotain siitä? Okei. Okay. Selvä. Uskon, että te voitte nyt vastata. Thank you. Kiitoksia. Herra Berman esitti kysymyksen, joka koski virkamiehiä. Minun tehtäväni ei ole sanoa EUlle tai palestinaisviranomaisille, kuinka Näiden kuuluu hoitaa omat asiansa, mutta ohimenen sanoen, ohimenen voin kenties hipaistelemaan tätä kysymystä viitaa siihen, mitä en sanon aiemmin. Miksi on jouduttu sellaiseen tilanteeseen, että ihmiset saavat palkkaa, mutta he eivät tee työtä? mistä se siis syystä he sitten ovatkin tekemättä työtä. Kyse on siitä, että palestinalaisjohto on hajallaan, hajanainen. Siksi on nyt kiireesti saatava aikaan ratkaisuja poliittisia pohdintoja, erittäin herkkiä kysymyksiä täytyy hoitaa kuntoon. Ja arvostan suuresti sitä, että kvartetti on esittänyt joitakin ehtoja, joita kuitenkaan ei ole saatu toteutettua. Mahdollinen ratkaisu palestinaisten johdon eripuraisuuteen saattaisi löytyä tätä kautta, mutta tässä vaiheessa on erittäin vaikea päättää, mitä tehdä erityisongelmien suhteen, kuten tämä ongelma. Tietystikin edelleenkin, edelleenkin tärkeää jatkaa palestinaisen julkisen sektorin tukemista, ja aivan yhtä tärkeää on tukea UNRWAta. Me kumpikin osaltamme autamme palestinaisten väestön eri osia. Tietysti on tärkeää tukea jatkossa molempia edelleenkin. Mutta tämä ongelma ei päde pelkästään UNRWAhan, vaan myöskin palestinaisviranomaiseen. ja edelleenkin tulemme tekemään työtä niin kauan, että poliittinen ongelma on ratkaistu. Tästä pääsenkin Aasinsillan kautta Rova Komisin kysymykseen. Olemme kuulleet joitakin huhuja. Jatkuvasti kuullaan huhuja siitä, että neuvottelussa on syntymässä läpimurto, että sovinto on syntymässä. Te olette kuulleet huhuja, mekin olemme kuulleet huhuja. Usein otteeseen on kuultu, että sopimus on syntymässä milloin tahansa, hetkellä millä hyvänsä, mutta mitään ei kuitenkaan syntynyt, koska kummankin puolella on suuria vaikeuksia sopimuksen tiellä. Hiljattain jälleen kerran kuultiin niin vahva huhu ja sanottiin, että sopimus olisi syntymässä, mutta minä uskon tähän vasta sitten, kun sen näin käytännössä. Täytyy katsoa, missä muodossa tämä syntyvä sopimus sitten on. En tiedä tästä ihmisten siirtämisestä paikasta toiseen enempää. Saatan olla väärässä, mutta tähän liittyy myöskin salaliittoteorioita. Tällä hetkellä Egypti on hyvin pitkälti keskittynyt omiin hyvin monimutkaisiin, hankaliin vaiheen ongelmiinsa. Tämä on täysin ymmärrettävää. Gazan osalta voin vain sanoa, että me näemme sen omasta näkökulmastamme ja vaikuttaa siltä, että Egypti on tiukentanut suhteetta, suhdettaan Gazaan. Se on sulkenut esimerkiksi tunneleita, joiden kautta laittomasti salakuljetetaan tavaroita. Tämä on täysin ymmärrettävää. Mutta samassa valossa täytyy ymmärtää, että Gazasta on hävinnyt hyvin paljon siviiliväestöä. Ja kansalaisilla ei ole mahdollisuutta saada tavaroita tai polttoaineita tai muita tärkeitä tavaroita jokapäiväistä elonjäämistä varten. Tietysti on hyvä, että näitä tavarat ei toimi laittomasti alueelle, mutta kuinka sitten tässä saarosta päästään eroon? Tämä on se suuri ongelma, joka täytyy voida ratkaista. Juuri tähän liittyy suuri haaste. Sitten Homsin tilanteesta. Emme ole suoraan mukana Homsissa, koska mikäli oikein olen ymmärtänyt, tämä epäsuora sopimus, josta keskusteltiin Genevessä, liittyy vanhaan Homsin kaupunkiin ja siviiliväestöön, joka ei ole palestinaista alkuperää. Homsin lähettivillä on myöskin palestinaista asutusta hyvinkin lähellä Homsia. Vieraan niin hiljattain naisten asuttamalla alueella. Hallitus valvoo tuota aluetta, joten meillä ei ole mitään ongelmia päästä tuolle alueelle tällä hetkellä. Tämä on tietystikin tervetullutta kehitystä. Hienoa, että esititte tämän kysymyksen, koska me toivomme, että mikäli neuvottelut, jotka liittyvät Homsiin pääsyyn, onnistuvat, tämä saattaa toteutua muidenkin alueiden kohdalla, mukaan luettuna Jarmuko, jossa ongelma on kaikkein kiperin tällä hetkellä päivän polttamiin. Well, what, what? No mitä sitten voin sanoa siitä, mitä nyt on otettu opiksi? Yksi ilmeinen asia, joka on opittu, on se, että kun olen toiminut kahdeksan vuoden ajan UNRVAn palveluksessa, olen voinut havaita, että kansainvälinen huomio ja tuki ja erityistuki, lisätuki on aina tullut kriisin hetkellä. Muistan hyvin selvästi, kuinka Cast-LED-operaation yhteydessä Gaasassa vuonna 2008 joulukuussa 2008 2009 työmme sai hyvin paljon tukea kummankin osapuolen siviiliväestöä autettiin hyvin mittavasti, hyvin näkyvästi, huolimatta siitä, että tilanne on vaikeampi, koska palestiinalaiset palestinaiset eivät ole tämän konfliktin keskipisteessä. Olemme saaneet resursseja Syyrian hätäoperaatiota varten, koska siellä vallitsee kriisi ja media on paikalla. On myös siinä, että mikäli ei ole mitään kriisiä tai mitään suurta näkyvää kriisiä, silloin on vaikea saada resursseja. Mutta se, että meillä ei anneta resursseja eikä muille toimijoille, jotka te mainitsitte, Kaasan virkamiehet esimerkiksi, Tämä osaltaan myötä vaikuttaa siihen, että kriisi vain syvenee ja sitten on liian myöhäistä toimia, kun kriisi on jo päässyt puhkeamaan. Riittämätön huomio niihin aikakausiin, jotka edeltävät kriisiä, ja Gaza saattaa ju- juuri nyt olla sellaisessa vaiheessa, johtaa siihen, että tilanne kärjestyy. Tämä tulee hyvin kalliiksi. Yksi tärkeimpiä oppitunteja on se, että niin kuin Rova Gomeskin mainitsi, meidän täytyy puhua selkein sanakääntein tavallisille ihmisille sen työn merkityksestä, jota me teemme, va- mutta emme vain me, vaan muutkin toimijat tekevät tuolla alueella. Tämä työ on tarpeellista. me ei ole aina toimijoita paikan päällä, mutta me olemme erittäin tärkeitä alueen vakauden kannalta. Tuolla alueella kaivataan erittäin kipeästi vakauden, vakautta ylläpitäviä elementtejä, vakauden pönkittäjiä. Teidän tukenne UNRVA on äärimmäisen tärkeä. Tämä ei auta ratkaisemaan koko alueen ongelmia, eikä eikä se ole sen tarkoituskaan, mutta teidän apunne avulla vältytään suuremmilta kriiseiltä, jotka tulevat erittäin kalliiksi ja myöskin aiheutettiin paljon tuhoja. Voisimmeko tästä, voisiko tästä vielä jatkaa? Sitten voimme konkretisoida tätä. Libanonista haluaisin puhua. Siellä on valtavasti syrjän pakolaisia ja se aiheuttaa suuria jännitteitä ja suurta taakkaa tälle maalle mitä tämä merkitsee UNRWAlle? Onko tämä tyypillisesti sellainen tilanne, jossa sanoisitte, että parempi ennaltaehkäistä kuin korjata myöhemmin tilannetta? Definitely yes. Uh, what it... Niin kyllä vastaisin todellakin kyllä. Quite se merkitsee Palestiinan pakolaisille aivan selvästi sitä, että mikä hyvänsä tilanteen kiihtyminen Libanonissa, sisäisten jännitteiden lisääntyminen siis, joko ulkopuolelta ruokittujen tai ei, altistaa Palestiinan pakolaiset 300 000 plus 50 000 monillekin asioille. Perinteisesti Tämä on ollut hyvin arkaluontoinen osa mitä hyvänsä sisäistä konfliktia Libanonissa, varsinkin kansansodan aikana. Presidentti Abbas ja Palestiinan johtajat Libanonissa ja Palestiinan hallitus, se mitä on tehty, on ollut hyvä. Palestiinalaiset on pidetty poissa mahdollisimman paljon sisäisistä jännitteistä. Mutta eiväthän ne koskaan mitenkään kaukana ole. Leirit ovat valtavia, köyhiä, täynnä jännitteitä, erittäin epävakaita ja niissä on vähän resursseja. Eli jos noita leirejä ei tueta, ja se vähän mitä yritämme tehdä, niin teemme, mutta raha siihen tarvitaan. Näiden leirien hauraus ja se, että ne ovat mukana rajakonflikteissa Libanonin sisällä, tuo vaara on erittäin suuri. Tuollaiset konfliktit voivat myöskin kiihtyä valtavan nopeasti, kuten 2008 nähtiin. Syyrian kanssa myös, kun konfliktista niin paljon siitä heijastelee Libanonin sisäisiä jännitteitä, niin vaarat ovat suuria. Se, että palestiinalaiset revitään tähän konfliktiin mukaan, jolla on paljon vaarallisia seurauksia. Leirillä on paljon aseita. Vaara on erittäin suuri. Siitä syystä ennaltaehkäisemisen täytyy olla ennen kaikkea poliittista luonteeltaan, kun tuetaan Palestinan harjoitusta. Ennaltaehkäiseminen olisi, että ratkaistaan Syyrian konflikti. Mutta tietysti ymmärrän, että siinä on aika paljon hommaa. Paljon pienemmästä näkökulmasta katsottuna se, että tuetaan niitä, jotka työskentelevät leireillä, parannetaan infrastruktuuria, annetaan paremmat elinolosuhteet, pyritään saada aikaiseksi jonkunnäköistä työllisyyttä. Nämä ovat pieniä, mutta tärkeitä asioita, jotta vakautta voidaan pyrkiä säilyttämään. okay. so, uh, we... Kiitoksia, joten olen erittäin kiitollisia siitä, että olitte paikan päällä selvittämässä tilannetta. Kollegat saivat vastauksen kysymyksiinsä ja pyytäisin, että nyt lopuksi vielä Edustaja Berman esittää loppuhuomionsa, olkaa hyvä. Very, very Olen erittäin utelias sen suhteen, Filippo. Mihin sinä päädyt maaliskuun jälkeen? Mikä sinun uusi statuksesi tulee olemaan. Kehitysvaliokunta ja Euroopan parlamentti laajemminkin on erittäin kiitollinen sinulle kaikista niistä ponnisteluista, joihin sinä ja UNRWA olette ryhtyneet Tulemme jatkossakin tukemaan URVA tai Euroopan unioni tulee jatkossa varmistamaan sen, että teidän virastonne saa rahoitusta. Jatkossakin teemme yhteistyötä teidän kanssanne, vaikka tiedämmekin, että mikäli maailmassa jokin paikka tai jokin asia on turhauttava, se on palestinaispakolaisten asema. Ihme, että kestit henkisesti työssäsi niinkin pitkään. Tietystikin työsarka on vielä jäljellä mutta hienoa, että selviydyt tästä näinkin hyvin. Kiitos paljon. Can see that you have been a journalist. Uh, Kiitän teitä. Tiedän, että olette olleet aikaisemmassa elämässä toimittaja ja minä opettaja. No niin, kiitoksia. Kiitoksia ja kaikkia hyvää tulevaa varten. I think you know that the press has taken the photos. No niin, nyt aloitetaan vähän valokuvia ja voidaan ryhtyä keskusteluun. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Yhdistyneiden Arabiemirikuntien kansallisen liittoneuvoston puheenjohtajan Mohamed Ahmed Al-Murrin Al-Kubaisin kanssa, joka on varapuheenjohtaja, edustaja Angelika Niebler, joka on Arabian Niemimaan valtuuskunnan puheenjohtaja. Toivotan myös muut valtuuskunnan jäsenet tervetulleeksi ja ennen kaikkea haluan toivottaa nopeat tervehtymistoiveet Sheikh Khalifalle. Toivottavasti hän paranee pian ja tässä meillä on nyt tilaisuus käydä keskustelua näkemysten vaihtoa Euroopan parlamentin kanssa. Se on meistä kovin ilahduttavaa. Ja varmaankin tietänette, että tämä ensimmäinen kokous on ensimmäinen askel pitkällä tiellä, kuten kiinalaisilla oli tapana sanoa. Ja Puhumme varmasti asioista, jotka ovat molemmin puolen kiinnostavia, sillä meidän suhteemme yhdistyneisiin Arabiemirikuntiin ovat tärkeitä. Ei pelkästään koko EU:ssa, vaan myös täällä parlamentissa. Annan teille teille puheenvuoron, teidän ylhäisyytenne ja pyydän teitä pitämään puheenvuoron. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja ja kiitoksia edustaja Nibla kutsusta. Kovin ilahtuneena olemme täällä Euroopan parlamentissa yhdessä kollegoidemme kanssa. Meille Yhdistyneissä Arabiemirikunnissa, meille arabeille, meille muslimeille Eurooppa toimielimenä, omine lainsäädäntö ja lainsäätäjä äh, puolinen on erittäin tärkeä. Tämä on meille tärkeä kokemus myös. Kuten tiedätte, useat tieteelliset keksinnöt ovat saaneet alkunsa Euroopasta. Monet ajatuksista siitä, millä tavalla Eli valtuudet tulee erotella toisistaan oikeusjärjestelmä, lainsäädäntö ja täytäntöönpanovalta. Niitä on kehitelty Euroopassa sekä Englannissa että Saksan perinteessä. Ne ovat kehittyneet erilaisiksi eurooppalaisiksi kokemuksiksi tässä prosessissa. Joten arabimaailmalle Eurooppa on aina ollut inspiraation lähde, paikka, josta olemme saaneet oppia paljon sekä poliittisesta järjestelmästä, hallinnosta, taloudesta, eri elämän osa-alueista. Ja tuo prosessi on alkanut jo 1800-luvulla, kun Mohammed Ali Egyptistä, lähetti opiskelijoita opiskelemaan Pariisiin. Ja eri vaiheissaan tuo suhde ei aina ole ollut rauhanomainen ja hyvä. On ollut vaiheita, jolloin on ollut väkivaltaa ja kaikenlaista ongelmaa. Mutta samalla Suuri osa arabiälymystöstä on ihailut Euroopan sivilisaation suuria saavutuksia. Tämä voidaan nähdä kirjoista ja kirjoituksista. Monet meidän toimielimemme on myöskin rakennettu eurooppalaisten mallien mukaisesti. Esimerkiksi Egyptissä monet lait olivat Napoleonin koodin mukaisia korkeamman koulutuksen järjestelmämme kopioivat eurooppalaisia järjestelmiä. Eli <clears throat> Eurooppa on aina meille ollut tällainen inspiraation lähde. Niiden eri kehityskulkujen puitteissa tai eurooppalaiset hallitukset, Euroopan parlamentti, Euroopan ajattelutapa on lisännyt tähän Kuten tiedätte, arabimaailmassa on käynnissä hyvin arkaluontoinen aika. The Spectator-lehdessä luin, joka on viikkolehti, englanninkielinen sellainen, luin siellä pääkirjoitusta, jossa puhuttiin shia- ja sunnimuslimien välisistä jännitteistä. Sitä on verrattu 30 vuoden sotaan Euroopassa – ja pessimistisellä tavalla puhuttiin uudesta sodasta, joka on seuraavan 30 vuoden ajan vallalla shioiden ja sunnien välillä arabimaailmassa. Ja sen jälkeen tarvitaan ikään kuin Westfalen sopimusta, jotta eri lahkot voisivat ymmärtää toisiaan. Eurooppa on tehnyt työnsä eri poliittisilla alueilla, suhteet eri maiden välillä, suhteet eri kansallisuuksien välillä, eri uskontojen ja lahkojen välillä. Mutta halusin puhua myös hyvin arkaluontoista kysymyksestä. Teillä meni 200 vuotta näiden ongelmien ratkaisuun. Teillä oli sata vuotta valaistumisen aikaa, sata vuotta tieteellisiä läpimurtoja ja tutkimusta ja vallankumouksia 1800-luvulla. Kesti kauan, että pääsitte tälle tasolle, jossa erilaiset uskonnot, lahkot ovat voineet elää yhdessä yhteisössänne ja poliittisen kummankin puolen tasapainottaminen niin, että nämä eri ryhmät, ryhmittymät ja ajatukset on saatu tasapainoon. Arabi- ja islamilaisella puolella ei ole käyty tätä samaa historiallista kehitystä läpi. Meillä on edelleenkin vielä paljon ongelmia. <clears throat> Meillä on paljon erilaisia ajatuksia. Kuten tiedätte, eri arabimaat ovat eri vaiheessa kehityksessään. Poliittisella puolella akateemisella puolella, uskonnollisella puolella. Ja vaikka suuri osa kansalaisista tuntee sympatiaa eurooppalaista tapaa kohtaan ja pitää joitakin sen arvoja hyviksi, on myös paljon ihmisiä, jotka eri syistä ovat sitä mieltä, että ajattelevat aina tätä vanhaa siirtolaisuusaikaa. Jotkut jopa menevät pidemmälle ja ajattelevat meidän ja Euroopan välistä uskonnoissa sotaa. Muistan, että kun Osama Bin Laden vainaa puhui ristiretkistä ja juutalaisten salaliitoista. Hyvin monet arabimaailmassa uskovat <clears throat> näihin ajatuksiin. Joten arabimaailman poliittisena instituutiona ja erilaisine taustoineen uskonnossa, uskonnolliset kokemuksinen, siirtomaat taustansa avulla hyvin monissa eri osin, kun se reagoi Euroopan tilanteeseen ja Euroopan asenteeseen kohti ja Eurooppaan se voi to- toimia hyvin negatiivisesti ja ei välttämättä ymmärrä oikein tilannetta. Uskoakseni siitä syystä Eurooppa ja arabimaailma, jotta ne pääsevät yhteisymmärrykseen, pitäisi käydä paljon keskustelua ja paljon vuoropuheluja. Ei niin, että kumpikin osapuoli saarnaa toiselle siitä, mikä on paras ratkaisu tiettyyn ongelmaan, vaan kyseessä on vuoropuhelu, jatkuva vuoropuhelu. Kuten tiedätte politiikassa, taloudessa ja muissa elämän osa-alueissa, ei ole olemassa mitään <clears throat> kiinteitä ratkaisuja. Euroopassa on kokeiltu vapaata yrittäjyyttä, sitten mentiin kansallistamiseen, sitten siirryttiin yksityistämisen uudelleen. Ja nyt täytyy taas käsitellä sitten huonoja talousratkaisuja. Eli kaikki on kokeilua talouspuolella. Ei ole mitään yhtä ihanteellista ratkaisua vain. Poliittisessa järjestelmässä tietysti on paljon instituutioita, jotka on rakennettu eri yhteiskunnan osa-alueiden suojelemiseksi, jotta ne edustaisivat eri osa-alueita, mutta jokaisella maalla on oma historiallinen kehityksensä, jota se on päässyt tietylle toimielin tasolle. On alueita, kuten Intia ja Kiina, jossa on ihan omat järjestelmänsä. Minun mielestäni, jotta pääsisimme yli stereotypioista, väärinkäsityksistä – jotta saisimme yhteisen näkemyksen asiasta. Tämän keskustelun ei tulisi loppua. Pyrimme aina olemaan mukana näissä keskusteluissa. Kyseessä ei ole mikään poleminen keskustelu, jossa yksi osapuoli yrittää sanoa, että minä olen oikeassa, te olette väärässä. Se on jatkuva prosessi. Ja kuten tiedätte, meillä on vakaita yhteiskuntia, vakaita järjestöjä. Valitettavasti arabimaailma on nyt menossa kuohuntaan. Näin teillekin oli kahden eri maailmansodan aikana ja eri järjestelyiden aikana, jossa pääsitte eroon negatiivista puolista ja pääsitte tähän vaiheeseen. Arabimaailmassakin nyt on tällainen kokeilu käynnissä. Tiettyjen toimijoiden kehittely, Kyseessä ei ole yksi yhteiskunta, vaan jokaisella on omat ongelmansa. Tietyillä mailla on ehkäpä tuo maalikkopuoli on äh, tärkeässä asemassa. Toisissa taas heimolaisuus. Sitten on maita, jossa esimerkiksi on taistelu sotilaallisen puolen ja, ja siviilipuolen välillä. Eli mitään yhtä ratkaisua ei ole arabimaailman rat- äh, ongelmiin. Kyseessä on prosessi, joka on kovin monimutkainen. Ja kuten tiedätte, valitettavasti tämä prosessi alkoi jo kauan sitten, mutta viimeisen muutaman vuoden ajan on oltu kovin optimistisia sen suhteen, että sinne eteenpäin. Nyt ajat ovat epävarmoja. On paljon kielteisiä merkkejä, jotka ovat sellaisia, että ihmiset ovat menettäneet henkeä, henkensä. On murha, murhia, on kaikkia negatiivisia ilmiöitä, mutta te kaikki tunnette. Luette niistä internetistä tai sanomalehdissä tai näette televisiossa. Olemme ilahtuneita saadessamme olla täällä arvostetussa toimielimessä Euroopan parlamentissa ja olemme avoimia keskustelulle. Ehkäpä emme voi vastata kaikkiin kysymyksiin. Ehkäpä emme vastaa niihin tyydyttävästi teidän mielestänne, mutta olemme avoimia keskustelua. Toivottavasti tällainen vuoropuhelu jatkuu tulevaisuudessa, eikä tämä ole vain yhden kokouksen mittainen keskustelu. Tapaamme teidän kanssanne täällä, tapaamme teidän kanssanne, kun tulette meidän maahamme tapaamme teidän kanssanne eri suhteissa. Ja meidän toimeenpaneva harme tapaa teidän ja voimme keskustella eri näkemyksistä Euroopan unionin kanssa. Ja yritetään ratkaista esimerkiksi Syyrian ongelmaa, Afganistanin ongelmia, Jemenin ongelmia. Me olemme mukana monissa eri hankkeissa. Yritämme menestyksestä ratkaista ongelmia ja olla parhaalla mahdollisella tavalla mukana, jotta voitaisiin, vaikka olemme pieni maa, vastata näihin haasteisiin. Me voi sanoa, että voimme ratkaista maailman ongelmia, mutta käsittääkseni vuoropuhelun ja keskeisen ymmärtämisen avulla voimme saada aikaiseksi paremman suhteen, ymmärtää tosiaan paremmin ja omalla pienellä tavalla me voimme olla sitten mukana ratkaisemassa näitä ongelmia, jotka liittyvät arabimaailmaan ja islamilaiseen maailmaan. <coughs> And you... Kiitoksia tästä. Mainitsitte 30-vuotisen sodan. Sehän päättyi siihen, mistä se alkoi. Tehän tiedätte, että, että tiettyjen maiden johtajat määräsivät vain uskonnon, eli kuius regio, ei jos religio latinaksi. Näinhän Stalinkin päätti toimia omina aikoinaan, kun hän sanoi, että poliittinen poliittinen järjestelmä maassa riippuu kyseisen maan miehittäjästä, siis joukot määräävät järjestelmän. Mutta olette oikeassa, meillä oli kaksi maailmansotaa ja päädyimme siihen, että meidän on luotava järjestelmä, jossa voimme välttyä tuolta kohtalolta. Ja nythän näette tämän kokeen Euroopan unioni, joka toimii hyvin, niin sen pitäisi jatkoa. Euroopan parlamentti on valittu Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja nämä ovat sellaisia kokemuksia mielestäni, joihin kannattaa pyrkiä, joita kannattaa opiskella ja tutkia. Ja ennen kuin annan kollega kollegalleni Roald Nieblerille puheenvuoron, niin haluaisin vielä todeta, että nyt kehitys menee nopeammin eteenpäin. Sata vuotta saattoi mennä, mutta nyt, nyt tämä kehitys on tiivistynyt ja nyt mennään, nyt meidän on vähän kurottava lyhyessä ajassa tilanne kiinni ja korjattava puutteita. Rova Niebler, olkaa hyvä. Thank you so much and, um ja... Kiitos puheenjohtaja. Teidän ylhäisyytenne Muhammed Ahmed Almura, varapuheenjohtaja, arvon valtuuskunnan että hyvät naiset ja herrat, nyt sallin että puhun äidinkieltäni. Sitten minun on helpompi kommunikoida. Aion puhua siis saksaa. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä lämpimästi teidän ylhäisyytenne. No tietystikin teidän kannattaa laittaa nyt kuulokkeet päähänne jotta voitte kuulla tulkkauksen. Hyvät naiset ja herrat, herra Almur, ensinnäkin haluaisin valtuuskunnan nimissä, joka vastaa suhteesta Arabian niemimaahan, todeta teille suuret kiitokset vierailusta. Tämä suuri ilo, mutta myöskin suuri kunnia se, että tänään tulette kollegoiden kanssa vierailla Euroopan parlamenttiin omalta osaltani. Haluaisin toivottaa teille tervetulleeksi Sheki Kalifalle. Kaikkea hyvää. Lämpimät terveiset hänelle. Toivottavasti hän pikaisesti paranee. Erittäin lämpimät terveiset hänelle ja pikaista parannusta koko parlamentin nimissä. Viime vuonna valtuuskuntamme vieraille teidän maassanne. Meillä oli silloin tilaisuus vierailla Dubaissa ja Abu Dhabissa. Kävimme monia keskusteluita, tapasimme myöskin teidät ja teidän kolleganne. Saimme silloin luotua yhteyksiä ja totesin, että valtuuskunnan kannalta katsottuna on erittäin tärkeää vastavuoroisesti käydä näkemysten vaihtoa. Ja on tärkeää myöskin tehdä vastavuoroisia vierailuita, jotta paremmin ymmärtää vastapuolta, vastapuolen arvoja ja kehitystä ja historiallista taustaa myöskin. Haluaisin yhtyä siihen, mitä puheenjohtaja juuri äsken totesi johdantopuheenvuorossaan. Euroopassakin meillä on hyvin pitkä historia. Yli 200 vuotta meillä on kokemusta samanlaisista ilmiöistä. Euroopan unioni luotiin sen varmistamiseksi, että Eurooppa demokratisoituu. Osa siitä on Euroopan parlamentti. Vieläkin joka pääsisi työssänne me tapaamme erilaisia, tutustumme erilaisiin kulttuureihin ja perinteisiin. Ilomme yhteyksiä näiden Euroopan välillä ja käymme vaihtoa. Yhteiset vierailut ja yhteiset pohdinnat sen osalta, miten yhdistynyt Arabiemirikunta ja Persianlahden maat ja Euroopan unioni voivat löytää yhteistä pohjaa ja tehdä läheisempää yhteistyötä keskenään, kuinka voidaan käydä keskenään sitä vaihtoa siten, että tämä on sekä teidän että meidän kansalaistamme etujen mukaista. Me olemme voineet seurata teidän maanne kehittymistä suurella, suuren ihailun vallitessa suorastaan. Te olette suuri inspiraation lähde, niin kuin tekin totesitte, mutta vastavuoroisesti voidaan pohtia sitä, mitä teidän hallituksen on tehnyt. Se on suorastaan ainutlaatuista koko maailman laajuisesti katsottuna. Me olemme antaneet pelihinnoitusta, mutta myöskin päinvastoin. Meihin teki suuri vaikutus. meihin teki, suuri teki suuren vaikutuksen se, kuinka kehitystä on saatu aikaan niin, että näkemysten vaihtoa on voitu käydä ja maa on demokratisoitumassa. Ja myöskin naisten asemaan on pohdittu koulutukseen ja ammattikoulutukseen ja koulutukseen hyvin paljon satsattu. Ja kaiken tämän valossa toteaisin, että me arvostamme ja kuljetamme hyvin paljon sitä, mitä te saanut aikaan. Hyvin paljon yhteistä on meidän välillämme ja meidän valtuuskuntamme on aina pitänyt tärkeänä sitä viestiä, jota haluamme viedä eteenpäin. Juuri kun on kyse tieteellisestä yhteistyöstä ja tutkimuksesta, tällä saralla voitaisiin paljon läheisempäkin yhteistyötä tehdä. Meillä on eurooppalainen tutkimusohjelma ja Erasmus Mundus-ohjelma, joka on avattu niin, että opiskelijat myöskin teidän maastanne voivat tulla opiskelemaan meidän yliopistoihimme ja päinvastoin. Tämä on prosessi, joka täytyy saada jatkumaan myöskin tulevaisuudessa. Uskon, että meillä on tänään vielä tilaisuus yhdessä pohtia sitä, missä kohdin voitaisiin vielä tehdä vahvempaa yhteistyötä ja saada enemmän tulosta aikaan, kuinka voimme lähentää tai yhteistyössä vielä lähentyä toisiamme niin, että toimimme niivoutuvat toisiinsa. Mielelläni kuulisin teidän näkemyksiänne ja teidän hallituksenne kannanottoja sen osalta, kuinka te arvioitte esimerkiksi Syyrian tilanteen nykytilanteessa ja myöskin Iranin suhteen. Meitä kiinnostaisi kuulla teidän näkemyksenne Iranin suhteen aikaan saadusta kehittymisestä ja myöskin geostrategisesta tilanteesta teidän alueellanne. Ilomielin kuulisin teidän ottojenne tämän osalta, koska tämä olisi erittäin mielenkiintoista Euroopan parlamentin kannalta. Jälleen kerran kiitoksia teidän vierailustanne ja jäänyt ilomielen odottelemaan keskustelua teidän kanssanne valtuuskunnan puheenjohtajan ominaisuudessa ja myöskin henkilökohtaisesti. Haluaisin kiittää teitä vierailustani ja ilomielin keskustelisin teidän kanssanne enemmänkin. Mon. Kiitoksia sitten herra Milan Mon. Eh, gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin puhun omaa kieltäni. Haluaisin omalta osaltani toivottaa tervetulleeksi puhemies Almurin ja merkittävän valtuuskunnan, joka on hänen kanssaan täällä Euroopan parlamentissa. Haluaisin no kiittää näistä ystävällisistä sanoista, jotka kohdistit Eurooppaan. Toivon, että tämän vierailun jälkeen jatkossa tulee askeleita, joilla voimme tiivistää Euroopan unionin ja teidän maanne välisiä suhteita. Viime aikoina tällaista on tapahtunutkin. Esimerkiksi olemme voineet edistää paljon viisumeiden poistamisasiassa eh, maanne osalta ja tämä on mielestäni merkittävä tapahtuma. Olette oikeassa, kun sanotte, että, maailman, että maailma on laaja ja siellä alueet eroavat toisista, ne kehittyvät eri parametrien mukaan, meillä on erilaisia kulttuureja ja niin edelleen. Mutta myös puheenjohtaja Pasko on oikeassa, kun hän viittasi tähän ikään kuin historian vauhdin kiihtymiseen. Tilanne on erilainen 300-400 vuotta sitten, kun olimme 1600-luvulla eurooppalaiset täällä toisiaan tappamassa ja käymässä uskonnollisia so- sotia, mutta tältä porultahan emme vielä näitä, kun vielä 1900, 1900-luvulla oli vielä ensimmäinen toinen maailmansota, että tähän varten me perustimme Euroopan unionin niin, että Euroopan maaperä ei joka 30 vuosi peittyisi veren. Luulenpa, että olemme aika paljon edistyneet Euroopassa rauhan tielle ja kun ajatellaan myös hyvinvointia, talouskasvua ja kriisistä eteenpäin pääsyä, nämä ovat asioita, joista puhutaan ja sota on nyt vähän jäänyt kaukaiseksi ajatuksissa. Arabimaailmaankin toivon hyvinvointia ja rauhaa, parempaa yhdentymistä ja shia ja ja sun mus, mus, muslimien välisiä selkkauksia, jonka mainitsit. Haluaisin yhtyä Rova Nibbleriin On paljon parempi kuunnella häntä kuin kuunnella minua. Tunnen itseni kyllä, mutta haluaisin kuulla, mitä te ajattelette arabikeväästä. Millaisena sen näette? No, on näitä eri versioita, mitä Egyptissä tapahtuu, mitä Syyriassa on tapahtunut, mitä on Tunisiassa tapahtunut. että tilanne on siellä hyvä. Olisi myös kiinnostavaa kuulla odotuksistanne koskien Geneva 2 prosessia Syyrian osalta ja myös Iranin ydin asiasta. Te olette täällä kotonanne. Meistä olisi hienoa kuulla teidän maanne merkittävät näkökannat näihin asioihin. Your Excellency. Kiitoksia. Teidän ylhäisyytenne, olkaa hyvä. Uh, thank you, the respected uh, member of parliament. Uh, as you know, there are... Kiitoksia. En nyt yritä puhua tästä, mitä tapahtuu, koska tehän kaikki olette seuranneet CNN saksalaisia kanavia. Te tiedätte kyllä, mitä tapahtuu yleisesti ottaen. Minä yritän puhua näistä piilossa olevista tekijöistä. Yritän nähdä sen mekanismin, joka tähän tilanteeseen johti. Kun puhumme Syyrian tilanteesta, niin tehän tiedätte, että yli 50 vuotta Syyriaa johti poliittinen puolue, joka oli hyvin auktoritäärinen ja se käytti arabinationalismia ideologiana, ideologiana ja siihen sekoittuu jonkin verran populistista äh, äh, liikehdintää ja myös talouspoliittista äh, suuntausta. Tässä yksi perhe johti puoluetta. Al-Assadin perhe hallitsi maata. Kun ensin Bashar al-Assad tuli valtaan, ihmiset olivat optimistisia – Siellä oli poliittisia ryhmiä, oli tällainen niin kutsuttu Damaskuksen kevät. Tietyt poliittiset kerhot saattoivat keskustella julkisista asioista, mutta no, nopeasti kaikki nämä kerhot ja yhdistykset suljettiin ja palattiin entiseen tilanteeseen, jossa ainoastaan yksi puolue hyväksyttiin. Ja sitten oli yksi henkilö, yksi perhe, joka, joka piti valtiota käsissään. Tämä järjestelmä kesti jonkin aikaa ja sitten tuli tämä Arabian kevätilmiö, joka alkoi Tunisiasta ja sitten se siirtyi Egyptiin, Jemeniin ja Libyaan. Syyria tuli seuraavana. Alussa kysymys oli poliittisesta suosittaa liikkeestä, jossa eri yhteiskunnan osat pyrkivät kaatamaan auktoritäärisen järjestelmän ja pyrkivät monipuolueen järjestelmään, jossa useammilla henkilöillä olisi valtaa. Sen sijaan, että olisi alkanut vuoropuhelu e, aivan ensipäivästä alkaen, liikettä ryhdyttiin tukahduttamaan ja tätä tukahduttamista kesti yli vuoden. Oli kidutuksia, pidätyksiä. Estettiin kaiken tyyppiset poliittiset liikehdinnät niin kauan, kunnes osa armeijasta alkoi jakaantumaan ja silloin perustettiin Syyrian vapaa-armeija, jolla oli myös poliittinen johtajuus, niin sanottu eri ryhmien liittoutuma. Ja tämä johti sitten väkivaltaiseen vaiheeseen, jota tukivat eri ryhmät. Ne pyrkivät auttamaan syyrialaisia. Järjestelmä itsessään alkoi tukea Iranin, joka Hezbollah Syyriassa ja ja myös Venäjältä tuli tukea ja sota alkoi. Siis kansalaissota alkoi. Aivan kuten Espanjassakin eh, sisällissota, niin kuin sisällissodat aina ovat hyvin raakoja sotia, koska siinä yhden maan kansalaiset ryhtyvät käymään sotaa keskenään. maamme pyrkii osallistumaan tähän kansainvälisten ponnistusten mukana. Keskustelimme kansainvälisten ystäviemme kanssa, arabiystäviemme kanssa. Keskustelimme alueellisissa ryhmittymissä siitä, kuinka voisimme tämän ongelman ratkaista. Valitettavasti kuvaan tuli uusikin elementti radikaalit islamilaisryhmät, ensin al-Nasra, sitten Irakin islamilainen armeija ja Syyrian armeija tulivat mukaan. Tässä on myös tiettyä harmaata aluetta. Oliko kyseessä todella aito liike vai oliko se järjestelmän masinoima operaatio, jolla koko tilanne näytti toisenlaiselta vehimystöjen ja radikaaliterroristiksi kuvatun opposition välillä. Tilanne oli niin monimutkainen, jopa eurooppalaisetkin vallat alkoivat menettää suuntaansa, koska yhdessä vaiheessa tilanne oli selkeä. Syyrian armeijat ja oppositio, olko se sitten Istanbulissa tai Egyptissä oli aika helppoa päättää, mille puolelle asettua. Uh, some uh, great parts of Nusra and of uh, Daesh or uh, this new army of... Uh... Tämä uusi Irakin ja Syyrian armeija ja eh, siviileihin kohdistetut raakalaisteot tulivat kuvaan fasistinen uskonnollinen järjestelmä pyrki saamaan sarjaa täytäntöön pantavaksi väkivalloin. Me keskittyimme humanitaariseen puoleen, koska tiesimme, että siellä on humanitaarinen tragedia menossa ja osa, osallistuimme avun toivo, toimittamiseen ja eh, Jordaniassa sijaitsevan hyvin suuren syyrialaisten pakolaisten leirin rahoittamiseen ja osallistuimme myös ohjelmaan, jolla, jolla suunnattiin varoja näille leireille niin, ettei pitkän sodan aikana menettäisi mahdollisuutta käydä koulua. Keskustelimme eurooppalaisten ystäviemme kanssa Geneve 1 prosessissa ja Geneva 2 puitteissa Istanbulissa, Euroopassa ja kansainvälisissä järjestöissä, jotta pääsisimme yhteisymmärrykseen siitä, että meillä olisi yhteinen rintama ja jotta havaitsisimme, että on päästävä yli tästä ongelmasta siirtymähallituksen avulla. Eikä siirtymäkauden hallituksen pitäisi omaksua tällaista auktoritääristä veristä järjestelmää. mikäli, mikäli raakalaista ei ole tehty, niin silloin liikkeet voivat tulla mukaan tähän hallitukseen. Ja tämä, tämä prosessi on edelleen käynnissä. No sitten on suurvaltoja, jotka on mukana. Emme tiedä oikein, pyrkivätkö nämä tahot vain pelaamaan vanhaa vaikutusvaltapolitiikkaa, suurvaltapolitiikkaa, jossa pitää vaan miettiä, on mikä on oikea puoli vai onko kyseessä – väliaikainen vaihe, jossa todella haluttiin, ettei hyväksikäytetä vähemmistöjä, ettei tulisi jälleen taas uutta kansanmurhaa kristittyjen tai alavittien kohdalle. Emme tätä oikein ymmärrä. Venäjähän tukee tätä järjestelmää ja se on ne ovat vähän ristiriitaisia. Joskus ne sanovat, että, että väliaikaishallituksessa ei, ei pitäisi olla tätä järjestelmän johtajaa. Toisaalta sanotaan, että pitäisi antaa mahdollisuus osallistua vaaleihin. Euroopan eh, hallitukset työstävät tätä asiaa Genevessä ja mekin annamme oman panoksemme, kuten tiedätte tuemme humanitaarista toimintaa paikan päällä, me auta, lähetämme apua. Olemme käyttäneet melkein 400 miljoonaa dollaria pakolaisia varten. Meillä on sairaalaa ja yli 80 sairaanhoitajaa ja lääkäriä auttamassa ihmisiä. Tämä varmasti tulee seuraavana viikkoina ja kuukausina selväksi. Me toivomme, että tilanne ei pitkitty eikä siitä ole mitään 30 vuotta tukaa. Tai ei edes sellaista niin kuin Libanonissa, jossa sisällissota käytiin 18 vuotta. Eikä ratkaisua menetty löytää, kunnes lopulta osapuolet tulivat järkiinsä ja päättivät ratkaista ongelmassa. Kenties te tunnette sen, kuinka Venäjän julkilausumat riippuvat siitä, mitä ohjeita he saavat hallitukselta. Heillä Salafranka haluaa puhua lyhyesti, mutta sitten saatte vielä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi liittoneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, suurlähettilän ja muut valtuuskunnan jäsenet. On tärkeää tunnustaa, kuinka tärkeä rooli teidän maallanne on, jotta alue saataisiin vakautettua? Kysymyksiä on esitetty roolista arabikevään osalta ja, ja on tärkeää, mitä työtä teette humanitaarisella sektorilla ja pakolaisten auttamiseksi. Puheenjohtaja, uskonpa, että elämässä tiede, kulttuuri, politiikka, politiikassa ja yhteiskunnassa kaikkein tärkeintä ei ole tietää ja tuntea, vaan yrittää ymmärtää. Tämä on keskeinen elementti. Meidän olisi korostettava paitsi tätä tietoa ja tuntemusta tätä logosta, meidän on korostettava vuoropuhelua, että voisimme vaihtaa kokemuksiamme ja parantaa tilannetta kaikille. Tällainen vuoropuhelun, ymmärryksen ja ystävyyden ilmapiiri on tar- tärkeä ja siinä ilmapiirissä haluaisin esittää kysymyksen tässä parlamentissa on esitetty huolia koskien ihmisoikeuksia ja oppositiota omassa maassaan. Haluaisin tietää, kuinka teidän liittoneuvostossanne käsitellään ihmisoikeuksia ja kuinka voisimme osapuolten välillä syventää tätä asiaa koskevaa hedelmällistä onnistunutta vuoropuhelua ja niin, että voisimme sitä kautta tuntea toisemme paremmin ja siivistää suhteitamme lainsäätäjien, lainsäätäjinä koska tämä, tällä parlamentilla on selkeä sitoutuminen ihmisoikeuksien puol- puolesta. Ei niitä ole tarkoitus saarnata mitenkään erityisesti millään, millään, missään maassa, vaan niillä on universaali luonne. Tervetuloa, hyvät ystävät, mutta uskon, että tämä on todella, todella arkaluontoinen vaikea asia ja uskon, että voimme löytää tapoja, joilla voimme siinä, sillä alalla lähentyä. Kiitoksia. Kiitoksia paljon teidän ylhäisyytenne. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kuten tiedätte, ihmisoikeudet ovat kansalaisten oikeuksia, kansalaisten, jotka asuvat tietyssä maassa. Viimeisen muutaman kokouksen aikana olemme keskustelleet erittäin tärkeästä laista, joka täydentää muita, muita lakejamme – ja tuo laki koskee lasten oikeuksia yhdistyneissä Arabiemirikunnissa. Kuten tiedän, että tämä on yksi ensimmäisistä tapauksista arabimaissa, kun erityisesti suojataan lasten oikeuksia. Tämä lainsäädännön kehitys ja nämä lait ovat sellaisia, että ne ovat osa vanhaa yhteiskuntaa. Mehän olimme uusi maa ja ennen meillä olivat heimosäädökset vallassa, tietyt perinteiset säännöt, jotka säätelivät vallassa olijan ja eri yhteiskunnan osa-alueiden suhteita, jopa lasten ja isien välisiä suhteita. Nyt tilanne on yhä monimutkaisempi ja uusia ilmiöitä tulee mukaan. Uusia suhteita yhteiskunnan jäsenten välille, jossa vanhemmat ja lapset ovat eri yhteiskuntaluokat ja ihmiset, jotka ovat vierastyöntekijöinä tai muuten vierailemassa maissamme. Me pyrimme oppimaan, pyrimme kehittämään tätä ja prosessi jatkuu. Se alkoi joku aika sitten. Ja osa sitä on nimenomaan sitä, että hallinnollisesti katsoen perustuslaillisesti katsoen, lainsäädännöllisesti katsoen tilanne kehittyy. Ennen useita näitä asioita hoidimme asiat perinteisen järjestelmämme kautta, perinteidemme ja moraalimme kautta. Nyt uudessa tilanteessa meillä täytyy olla lainsäädäntöä, uusia lakeja, uusia tapoja käsitellä näitä kysymyksiä. Kuten tiedätte näistä eri ihmisoikeuskertomuksista, olemme saaneet jollain alueella hyötyä tästä vuosien aikana. Kuten tiedätte, aiemmin olimme hyvin yksinkertainen yhteiskunta. Ei meillä ollut ihmiskauppaa, koska ei meillä ollut ulkomaalaisiakaan, jotka asuivat meidän maassamme. Se oli yksinkertainen heimoyhteiskunta. Sitten kun kehityimme ja muutamme maksassa on paljon vierastyöntekijöitä. Ja saimme huomata, että monia näitä ihmisiä hyväksi käyttää, ne eivät usein paikallisten taholta, vaan myös muiden ulkomaalaisten taholta, jotka työskentelevät meidän maassamme. Niin se on johtanut siihen, että hallin on, on muodostettu erilaisia komiteoita, jotka tutkivat tätä asiaa, katsovat sen ilmiön ulottuvuutta ja sitä, millä tavalla asia voidaan seurata. Sillä meidän täytyy kehittää tiettyä lainsäädäntöä, tiettyjä prosesseja. Täytyy katsoa sitä, millä tavalla näitä eri tapauksia voidaan tunnistaa ja miten sen jälkeen voidaan ottaa mukaan ne, jotka tekevät väärinkäytöksen, millä tavalla heidät voidaan viedä oikeuteen, millä tavalla heitä voidaan rangaista. Tämä on mennyt jonkun aikaa, mutta luojan kiitos. Nyt meillä on erilaisia komiteoita, jotka seuraavat tätä asiaa. Kuten tiedätte, meillä on nyt ihmisoikeusneuvostossamme uusi komitea, joka on pysyvä sellainen. Se ei ole mikään tilapäinen, vaan sen asema on pysyvä ja se keskustelee lainsäädännöstä silloin, kun lainsäädäntöä suunnitellaan niin, että se on ihmisoikeusstandardien mukaista kaikkein edistyneimmissä maissa. Täällä pyritään myös keskustelemaan eri ihmisoikeusongelmista. On myös toisia ihmisoikeusosioita, jotka on mainittu useissa kohdin. Esimerkiksi naisten oikeudet. Nyt hyvin monet näistä kertomuksista ovat sellaisia, että me ajattelemme, että eivät ne meitä koske, vaan muita maita. Sillä meidän maissamme naisia on ministerinä, parlamentin jäsenenä, suurlähettiläinä, yliopistoiden tai koulujen johtajina. Itse asiassa suurin osa pääyliopistossamme opiskelevista on naisia. Ja en, perustaja isämme vaativat sitä, että naiset osallistuisivat kaikkiin ministeriöihin, myös äh, sotaväkeen ja poliisiin. Ehkä jotkut konservatiivit eivät pitäneet siitä, mutta hän oli kovin valaistunut, hän oli kovin edistysmielinen ja katsoja asia näin. Naiset osallistuvat liike-elämään, heillä on yrityksiä. He osallistuvat erilaisiin kansalaisjärjestöihin ja niiden toimintaan. Joskus olemme sitä mieltä, että tämän tyyppiset kommentit eivät oikein koske meitä, vaan koskevat muita. Emme sano, että täydellisiä olisimme tässä suhteessa. On ehkä monia aloja, joissa täytyy kehittyä. Saattaa olla, että on sellaisia aloja, joissa täytyy tehdä parannusta. Esimerkiksi työmarkkinoilla meillä on kahden tyyppisiä vierastyöntekijöitä. On kotiapulaiset ja sitten tehdastyöntekijät ja sitten ne, jotka ovat rakennustyömailla. Viimeisen kymmenen vuoden ajan kaikki työntekijät, jotka ovat mukana rakennustyömailla, he joutuvat pitämään kypärää. Heillä täytyy olla työajat. Heidän ei saa laittaa työskentelemään kuumina aikoina. Jos he haluavat valittaa sen yrityksen toimista, joka heidät on palkanut, he voivat viedä asiansa kahden tyyppisiin oikeusistuimiin. Työmarkkinatuomioistuimen, jossa keskustellaan näistä ongelmista. Ja sitten meillä on myös juridinen järjestelmä, jossa tällainen valitus voidaan esittää ja oikeuksia penata. Meillä on monia tapauksia, joissa on käsitelty palkkaa, ja nyt hallitus on vaatinut, että palkka menee suoraan heidän pankkitililleen. Niin, että se, joka heidät on palkannut, ei voi viivytellä palkanmaksua, sillä jos hän viivyttelee, hänen toimintansa pysäytetään. Ja sitten on myös monia muita osia, joita en halua niin yksityiskohtaisesti käsitellä, koska kolleganne ovat käyneet meidän luonamme. Kun he tulevat meidän maahamme, me näyttämme sitten työntekijöiden oloja ja muita alueita. Jos on kommentteja, niin kyllä me suhtaudumme niihin avoimesti. Me emme edusta hallitusta. Me voimme antaa sille neuvoja. Voimme ottaa myös ongelmia esiin. Tämän, tällainen on tilanne tässä suhteessa. Very much, Your Excellency. Kiitoksia teidän ylhäisyytenne. Valtavasti aika on loppumassa. Meillä ei ole 30 vuotta aikaa, niin kuin 30-vuotisen sodan yhteydessä, mutta tämä on ensimmäinen yhteydenotto. Ja tämä on ollut erittäin hyödyllinen sellainen. Tietän, että tulevaisuudessa Tälle suhteelle tulee jatkoa. Kollegamme Rova Nibler tulee auttamaan tässä suhteessa. Voisin kiittää teitä teidän ylhäisyyteni ja myöskin alkubaisia varapuhemiestä haluan kiittää ja myöskin lähettilästä. Rova, arvon Rova, nyt haluaisin kiittää myöskin teitä, Rova suurlähettiläs. Kiitoksia paljon tästä keskustelusta.